Okay, everybody, um, welcome, if you could. Tervetuloa. Toivon, että käytte istumaan. Meillä on, kuten tavallista, aika paljon ohjelmaa. Ja olemme nyt sitten viisi minuuttia myöhemmin aloittamassa kuin piti. Nyt on kyseessä julkinen kuuleminen, joka koskee johdannaisia ja OTC-johdannaisia. Ohjelma on laadittu niin, että kuulemme ensin valvojien, julkisviranomaisten, infrastruktuurin tarjoajien, välittäjien ja johdannaisten loppukäyttäjien puheenvuorot. Ja sen jälkeen siirrymme kysymys- ja vastaus tyyppiseen keskusteluosuuteen. Ensimmäinen puhujamme, herra Jouyer, joutunee lähtemään hieman aikaisemmin, joten toivoisin, että hänelle esitettävät kysymykset esitettäisiin sitten kysymysosion alkupäässä. Ja lopuksi sitten esittelijä Werner Langen käyttää yhteenvetopuheenvuoron. Hän käsittelee johdannaisia mietinnössään. Pyydän puhujia pitämään kiinni heille annetusta puheajasta, sillä muuten meillä ei ole aikaa kysymyksiin. Ja se taas on hyvä tapa vihastuttaa valiokunnan jäsenet. Toisaalta pyydän, että ette puhu liian nopeasti, sillä, sillä silloin tulkit joutuvat vaikeuksiin ja sitten minun täytyy yhtä mittaa keskeyttää teidät ja pyytää puhumaan hitaammin. Ensimmäinen puhujamme on Jean-Pierre Jouyet. Hän on Ranskan AMF eli finanssivalvontaviranomaisen puheenjohtaja ja CESR-komitean post-trading-osaston puheenjohtaja. Uh, niin tämän johdannon pohjalta haluaisin mennä suoraan asiaan. Olen aion puhua äh, ranskaa ja aion puhua niin pikasti kuin voin. Puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, G20-kokouksessa Lontoossa tämä tämänpäiväinen aiheine, aiheemme sai vasta luonnostelma asunsa. Pittsburghissa viime syyskuussa G20 tehtiin vihdoin sitten standardisointi selvittäminen eli clearing ja ähm, rekisteröinti, joista tehtiin näiden OTC-johdannaismarkkinoiden prioriteetti. Ja nyt meillä on sitten mahdollisuus äh, olla iloisia tämän sitoumuksen johdosta. Olemme hyvin nopeasti siirtyneet tästä periaatteellisesta vaiheesta, joka oli luonnostelmavaihe, tähän operatiiviseen vaiheeseen. Hyvät edustajat, tämä yhteistyö teidän kanssanne ja komission ja neuvoston kanssa on ollut tehokasta ja olemme olleet hyvin yksimielisiä siitä, että eurooppalaiset standardit täytyy asettaa. Olen myös hyvin iloinen siitä, että minulla on mahdollisuus tavata täällä herra Langen, jonka, jonka loistava mietintö on ö, valottanut hyvin selkeällä tavalla näitä kysymyksiä, jotka liittyvät johdannaisiin ja jotka sitovat myös EJRK työn läheisesti tämän valiokunnan työhön. Kun Cesar-ryhmä on myös tehnyt tämän kysymyksen parissa työtä. Mitä nyt sitten oikeastaan haluta? Tämä on hyvin yksinkertainen realiteetti. Ensinnäkin sellaisessa tapauksessa, että syntyy tulipalo, toisin sanoen järjestelmätoimijan, ka, järjestelmätoimijat kaatuvat, silloin me haluamme palo-ovia, jotka voidaan sulkea automaattisesti. Toisin sanoen, me emme halua, että että rahoitusmarkkinoiden toimijat, jotka ovat riippuvaisia keskinä, kes, toisistaan tässä globaalistuneessa maailmassa, vaarantavat toistensa toiminnan. Sitten toiseksi, koska läpinäkyvyys suosii markkinoiden hyvää toimintaa ja integroitumista, me haluamme mennä pitemmälle kuin tähän asti on menty. Haluamme siis tietää, kuka ostaa keneltä ja millä summalla. Tähän asti markkinat ovat olleet läpinäkymättömiä. Miten sitten voidaan, voimme päästä eteenpäin? Uskon, että meillä voi olla tällainen kolmiosainen ö, ähm, instrumentti tai strategia. Ensinnäkin me me standardisoimme, sitten me teemme selvittämistä, clearingia ja sitten meillä on rekisteröinti. Ensinnäkin standardisointi se, mikä on standardisoitua, se voidaan myös helposti selvittää. Ja siksi tehdään tällaista etukäteistä formatointia, joka sitten mahdollistaa sen, että clearing voi tapahtua tehokkaasti. Me tiedämme, että kaikkea ei voi standardisoida. Ja sen, se ei kuitenkaan saanut olla mikään tekosyy sille, ettemmekö saisi asettaa kunnianhimoisia tavoitteita. Sitten selvittäminen, selvittämiskeskukset ovat nimenomaan näitä paloovia. En aio enää uudestaan toistaa niiden merkityksen tärkeyttä, mutta haluan korostaa sitä, että ne ovat todellakin tärkeä linkki tässä ketjussa, joka on tarpeellinen varotoimi, jotta voidaan taata toimien vakaus. Ja siksi EIKR haluaakin asettaa tie, vaativat standardit. Meidän pitää myös pystyä ö, säätelemään luottolaitoksia ja meidän pyst- pitää pystyä tarkastelemaan näiden eri laitosten transaktioita euroalueella sillä tavalla, että nämä laitokset voivat nauttia likviditeettisuojasta, joka niille, jonka niille suo EKP. Meidän pitäisi myös so, sopeuttaa meidän vaatimuksemme pankkien suhteen. Täytyy olla myös tietty palkkio tästä clearing-toiminnasta. Ja näinhän myös Baselin komitea on ajatuksiaan suunnannut. Mutta kaikkia ei voida standardisoida, myöskään kaikkia ei voida selvittää. Ja tässä vaiheessa täytyy tarkastella tuotteita, jotka jossain, vaihe, jossain joltakin osin voivat olla hyvinkin eksoottisia ja tietty lokerointi saattaa johtaa riskeihin. Sitten tämä rekisteröinti ei ole normaalia, että tässä kriisissä, jossa Kreikkakin on, ei ole normaalia, että säätelijä ei voi välittömästi saada tietoa niistä transaktioista, joita johdannaismarkkinoilla on tapahtunut. On kyse eurooppalaisesta suvereeniudesta, ja Cesar onkin tutkinut näitä Trade Repositories, kaupparekisterikysymyksiä, jotka mahdollistavat sen, että voimme paremmin tarkastella toimijoiden kokonaisuutta eri tuotteiden osalta. Ja tämä voi mahdollistaa myös OTC-johdannaismarkkinoiden paremman valvonnan ja makrotason vakauden. Lisäksi mikrotason vakaudessa, vakauden puolella voidaan myös saada aikaan parempia tuloksia ja niinpä olenkin henkilökohtaisesti tämän lähestymiskannan, lähestymistavan kannalla. Tämä mekanismi, joka kattaisi 27 erilaista säätelijää, on monimutkainen ja, ja on hankala tehtävä sovittaa yhteen erilaiset tiedot, jotka 27 kansallista säätelijää on kerännyt. Ja selvityskeskukset voisivat joissakin tapauksessa olla tekemisissä näiden kaikkien toimijoiden kanssa, ja tässä tapauksessa voisimme puhua tästä postmarkkina läpinäkyvyydestä ja avoimuudesta. Sitten kaksi hypoteesia. Ensinnäkin se hypoteesi, että olisi yksittäinen maailmanlaajuinen selvityskeskus, joka sitten johtaa hyvin monimutkaiseen vaihto skenaarioon. Sitten tai toinen vaihtoehto on, että olisi tällaisia blokkeja, ja siellä voitaisiin ottaa huomioon paremmin paikallisen tason tiedon tarve. Tämä johtaisi tiettyyn yksinkertaisuuteen ja parempaan kattavuuteen ja haluamme että eurooppalaiset säätelijät saavat mahdollisuuden saada tietoja, niitä tietoja, joita he tarvitsevat. Ja jos tätä ehtoa ei voida täyttää, silloin pitäisi olla tällainen selvityskeskus, joka on aktiivinen Trade Depositorissa, arvopaperikeskuksessa, ja meistä on vaikea hyväksyä ja ajatella sitä mahdollisuutta, että kaikki sopimukset, jotka on neuvoteltu eurooppalaisten toimijoiden välillä, julkaistaisiin. Ja meistä eurooppalaisen lainsäädännön pitäisi mahdollistaa se, että voidaan selventää keskustelua tällä tasolla. Eli nämä kolme asiaa standardisointi, selvittäminen ja rekisteröinti. Cesar antaa, tai EJRK antaa tämän, tämän tiekartan toimille. Ja myös ESMA on tässä hyvin keskeisellä sijalla. Lopuksi haluaisin antaa henkilökohtaisen kantani kahteen asiaan, joista komissio, jota komissio käsittelee, joita esittelijänne herra Langen on käsitellyt ja joita kuitenkaan ei ole vielä riittävästi syvennetty. Ensinnäkin, mikä on uuden eurooppalaisen viraston tehtävä tässä tilanteessa? Minusta Esmalla on se tehtävä, että sen täytyy valvoa eurooppalaista yleis, tai yleiseurooppalaista infrastruktuuria, ei ainoastaan sitä, vaan myös maailmanlaajuista toimintaa. Ja tämä tapahtuisi yhteistyössä Euroopan keskuspankkijärjestelmän kanssa. Ja sillä pitäisi olla oikeus tarkastella tätä valvontaa. Kuitenkin tällainen päivittäinen valvonta on toimi, jossa tarvitaan erittäin suoria ja nopeita. Ah, no, uh, Nyt olette ylittämässä puheenaikaan jo minuutilla, joten voitteko pyrkiä loppuun? Eh, eh. Viimeinen huomioni on se, että minusta on tärkeää, että tämä elin ESMA voi valvoa kaikkia luottolaitoksia ja rahoituslaitoksia, oli sitten kyse pankeista, vakuutuslaitoksista tai muista vastaavista. En halua siihen mitään poikkeuksia. Ja lisä, viimeisenä asiana minusta nämä selvityskeskukset ja standardisointikeskukset ovat, niiden pitää pystyä toimia toimimaan sillä tavalla, että valvojat saavat nopeasti tietoa siitä, mitkä ovat puutteet, missä riski saattaa piillä. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Uh, Kiitoksia jäsenille. On juuri jaettu nämä puheet alkuperäiskielellä, joten jos haluatte tarkistaa jotakin, jonka yli jouduttiin, jouduttiin hyppäämään, tämän aikarajoituksen vuoksi, niin voitte sitten palata niihin teksteihin kirjallisessa muodossa. Seuraava puhujamme on infrastruktuuritoimijan edustaja Henrik Paulson, Euroopan johdannaista vastaava Nasdaq QMXn vastuuhenkilö. Olkaa hyvä. Members of the Parliament and Mr. Langen. Thank you very much for inviting me to uh, speak on behalf of the exchanges and clearinghouses at this occasion. I'm Henrik Paulson. I run... Kiitos puheenvuorosta. Olen Henrik Paulson ja vastaan Nasdaq OMXn johdannaisista. Me toimimme kaikkialla maailmanmarkkinoilla, tarjoamme markkinateknologiaa yli 50 maahan. Olen tehnyt koko työurani johdannaisten parissa etenkin selvityskeskuksissa. Johdannaiset ovat ihastuttavia instrumentteja. Ne ovat hyvin toimivan nykytalouden pohja. Kuitenkin on tarpeen keskittyä riskien hallintaan ja säätelyyn aiempaa enemmän. Vuoden 2008 talouskriisi teki tuskallisen selväksi, että OTC-johdannaiset voivat keskittää ja lisätä talouden riskejä, jos ei niitä hallita asianmukaisesti. Markkinaosapuolet, kuten pankit, loppukäyttäjät, pörssit, selvityskeskukset, yhdessä poliittisten päättäjien ja säätelijöiden kanssa ovat nyt tekemässä päätöksiä ja laatimassa tärkeitä toimenpiteitä OTC-johdannaisia varten. Otan esille G20-kokouksen ja sen johtopäätöksen. Se on hyvin tärkeä virstan pylväs. Siteraan kokouksen päätelmiä. Kaikki standardisoidut otteeseen ja johdannaissopimukset pitäisi, niistä pitäisi käydä kauppaa pörsseissä tai sähköisillä kauppa-alusteilla ja ne pitäisi selvittää keskitetysti viimeistään vuonna 2012. Johdannaiset, otc johdannaiset pitäisi asettaa raportointimääräysten alaiseksi ja muut kuin keskitetysti säädellyt ja selvitetyt sopimukset pitää, niitä pitää koskea tavallista korkeammat pääomavaatimukset. Tämä on hyvin tärkeä lausuma tiellä vakaampia vastapuolten johdannaismarkkinoita kohden ja Euroopan talouksien elpymisessä. keskusosapuolet ovat pystyneet vastustamaan kriisin vaikutuksia ja ne pyrkivät tarjoamaan hyvin säädellyt markkinat kaikille toimijoille ja, pyr- ja tavoittelevat koeteltuja ja kestäviä markkinajärjestelmiä. Eri toimintatapoja on paljon ja CCP-selvityskeskukset toimivat siten, että ne jakavat vastapuoliriskin kaikkien osapuolten kesken kahdenvälisten sopimusten perusteella. Kokonaismarkkinarakenteiden kannalta keskitetyt vastapuolet ovat, niillä on paremmat edellytykset kuin kenelläkään suojata riskejä. Ja CCP-keskukset on perustettu erityisesti tätä varten. Miksi ne sitten toimivat niin hyvin riskien hallinnassa? Ensinnäkin ne tuovat markkinoille kurinalaista sääntelyä selvityskeskusten geeneihin on jo kirjoitettu se, että ensimmäiseksi aina ajatellaan riskien hallintaa ja vakuuksien asettamista. Kaikkia on kohdeltava aina tasapuolisesti. Ei pidä tehdä poikkeuksia suurten tai tärkeiden asiakkaiden, pienten asiakkaiden, naapureiden tai kenen tahansa kohdalla. Kohtelun on aina oltava tasapuolista ja on keskityttävä kokonaiskuvaan. Selvityskeskukset toimivat välittömästi ja epäilevät, haistelevat hyvin aktiivisesti riskejä. Tämä on yksi suuri etu CCPiden toiminnassa, kurinalainen keskitetty riskinhallinta. Toisekseen ne sallivat nettouttamisen yhdelle vastapuolelle – Ja CCPssä tästä tulojen jakamisesta voidaan siirtyä sellaiseen järjestelmään, että se koskee vain yhtä vastapuolista. Selvityskeskukset eivät koskaan ole puolueellisia. Jos on ollut sellaisia tilanteita, joissa selvityskeskuksen on ollut pakko ottaa kantaa, niin tästä toiminnasta on välittömästi pyrittävä eroon. Näistä luonteenomaisista piirteistä johtuen CCP sopivat valvojiksi paljon paremmin kuin mitkään muut järjestelmät. Olen toiminut pitkään selvitystoiminnassa ja kokemukseni perusteella voin todeta, että CCP ei kuitenkaan sovi kaikkiin tuotteisiin. On sellaisia tuotteita, jotka ovat hyvin monimutkaisia, erittäin riskialttiita tai harvemmin käytettyjä. Ja ne eivät oikein sovellu selvitettäviksi CCPssä. Ne voivat tuoda paljon hyötyä suurelle osalle markkinoilta, mutta ne eivät pysty ratkaisemaan kaikkia kysymyksiä. CCP selvittävät yhä enemmän OTC-johdannaisia ja sen myötä myös CCPiden hyvästä sääntelystä tulee entistä tärkeämpää. Tarvitaan yleiseurooppalaista säätelyä ja sen on oltava keskeinen osa uudessa lainsäädännössä. Tämä myös luo Eurooppaan tasaveroiset lähtökohdat selvityskeskuksille. Nasdaq OMXn mielestä tämä on erittäin hyvä asia sekä säätelymielessä että mahdollisesti myös selvityskeskusten valvonnassa. Tasaveroiset lähtökohdat Euroopassa. Monista säätelemisen arvoisista asioista otan esille yhden, nimittäin sen, että itsenäisyys, riippumattomuus on hyvin tärkeä seikka rakenteessa. Sillä voidaan varmistaa, että intressiristiriitoja ei ole ja että CCP voi hallita riskejä hyvin itsenäisesti. Myös pörsseillä voi olla aiempaa suurempi rooli markkinoiden vakauden lisäämisessä. Hinnoittelun avoimuus pörssikaupassa tuo hyötyä alalle laajalti. Otese johdannaisten pörssikauppa, sikäli kuin ne soveltuvat pörssikauppaan, on yksi hyvä tapa, jolla voidaan lisätä avoimuutta kaikille käyttäjille. Lisäksi pörssikauppa saa aikaan yhtenäiset markkinoille pääsymahdollisuudet, ja tämä on etenkin kuohuvina aikoina tarpeen, mutta myös yleensä ottaen markkinoiden pitäisi olla niin helposti saavutettavissa kuin mahdollista. Sitten käsittelen lyhyesti loppukäyttäjiä, yrityksiä. Ne vaativat aivan erityistä huolenpitoa, sillä ne ovat hyvin tärkeitä. Ja niihin liittyy tiettyjä erityispiirteitä. Tietenkään kaikki yritysloppukäyttäjät eivät muodosta järjestelmällistä riskiä, ja niitä voitaisiin kohdella myös toisella tavalla. Kuitenkin systeemiriskikysymystä ei pitäisi arvioida sen mukaan, miten johdannaisia yleensä käytetään. Siis ei sen mukaan, miten yleensä käytetään. Johdannaisia voidaan nimittäin käyttää hyvin monilla ja monimutkaisilla tavoilla, ja käytännössä voisi olla hyvin vaikeaa valvoa ja määritellä niiden käyttöä. Mahdollisen systeemiriskin mittaaminen on haastavaa ja johdannaiset voivat muodostaa järjestelmäriskin yrityksen luonteesta riippumatta. Keskitettyä selvittelyä pitäisi soveltaa myös yritysloppukäyttäjiin. Ja lopuksi, kun aikani tässä nyt on päättymässä, niin lyhyt yhteenveto. Otteeseen johdannaiset olivat nykyisen kriisin keskiössä. Nyt meidän on tartuttava niihin toimiin, jotka ovat tarpeen OTC-johdannaisten riskien vähentämiseksi. Säännöksiä täytyy uudistaa, jotta markkinoilla olisi parempia kannusteita, jotta kauppa- ja selvitystoiminta olisi avoimempaa kuin nykyään. Selvityskeskukset ja tietoarkistot varmasti tuovat lisää vakautta markkinoille jatkossa. Finanssivalvonta joutuu joskus toimimaan ikään kuin se jahtaisi mustaa kissaa pimeässä huoneessa. Kissa ei näillä toimilla poistu sieltä huoneesta, mutta huoneeseen saadaan kuitenkin valot ja silloin se kissa on paljon helpompi saada kiikkiin. Kiitoksia. Thank, you very much. And, and I know it's a struggle to keep to time. Kiitoksia. Ymmärrän kyllä, että ajasta kiinni pitäminen on haastavaa. Sitten kaksi seuraavaa puhujaa. Seitsemän ja puoli minuuttia kullekin. Blight Masters, J.P. Morganin johdannais, anteeksi, raaka asioista vastaava päällikkö. Kiitos puheenjohtaja. Minä vastaan Syvi Morganilla tästä hyödykekauposta. Meillä on kokemusta täältä parikymmentä vuoden ajalta. Jonaisista on puhuttu kriisin yhteydessä, vaikka ne ovat syyn osamassakin vaikuttaneet siihen, miten se on kehittynyt. Meidän on syytä katsoa tarkkaan, mikä meni vikaan. Sekä politiikan harjoittajien että markkinoiden toimijoiden tulisi oppia oikeat läksyt siitä, mitä tapahtui. Mutta nyt ensin muistaa, että johdannaiset ovat olennainen osa talouttamme. Ne vähentävät kustannuksia, ja riskien, antavat riskienhallinnan mahdollisuuksia yrityksille. Ja haluaisin tarttua kahteen asiaan heti alussa, jotka esittelijä otti esille, jotka ovat keskeisiä OTC-johdannaismarkkinoille. Eh, Ensinnäkin, että puuttuu selvitysinfrastruktuureita, jotka voisivat vähentää systeemiriskiä ja avoimuuden puuttumus ennen kaikkea, mitä tulee sään, sääntelyyn. Mitä tulee spekulointiin markkinoissa puhua asiasta, mitä tulee tähän selvittämiseen, on selvää, että kes- keskus, äh, keskusselvitäminen otc se on tärkeää tulevaa vakautta, ja se täytyy jotenkin määrittää tämän toimivallan Täytyy ottaa huomioon kaksi asiaa. Ensinnäkin kaikki OTC-markkinaosan eivät pysty selvitykseen. otc johdonnaisten loppukuluttajat ovat ilmaiset huolenvaihda siitä, että jos ne pakotetaan selvittämään otc johdonnaiset se voisivat aiheuttaa heille suuria ongelmia ja kustannuksia, ja hallinnollisia ongelmia. Toiseksi kaikki otc johdonnaiset eivät ole sellaisia, että niistä voidaan selvittää johtuu siitä, että riskien hallinto eh, keskusvastapuoliyksikössä eh, on mahdollista mm, turvallista vain silloin, kun ne ovat riittävän likvidejä. Minä. <clears throat> Joten äh, selvittämistä pitäisi siis vaatia systeemin kannalta tärkeiltä rahoituslaitoksilta, joiden toiminta on tärkeää rahoitusjärjestelmän vakaudelle ja, voisi, ja tärkeää myöskin talouden toiminnalle, mutta ei sellaisen yritysten osalta, jotka eivät aiheuta tällaisia riskejä. Mitä tulee sitten siihen, jos määritään se, mikä pitäisi selvittää, niin tehokkainen tapa riskien vähentämisen tavoitteen saavutuksen oli se, että sovittaisiin, mikä on, katsotaan mikä on yhteyden, yhteys eh, järjestelmän kannalta olennaisten instituutioiden välillä ja että määrittäisiin selkeitä tavoitteita kaikkien tärkeimpien eh, eh, johdannaisten osalta oman omaisuuslain pohjalta. Tämä olisi tärkeää se olisi joustavaa ja sen kautta voitaisiin välttää se, että ryhtäisiin määrittämään, mikä on selvityskelpoista tai että joudutaan standardisoimaan siinä mielessä, että siinä annettaisiin selkeästi myöskin houkuttimia hoitaa nämä huolenaiheet. Mitä tulee yhteen, yhtenäisyyteen ja yhtenäis, yh, keskinäiseen toimintavuuteen eh, johdannaisten selvitysmarkkinoilla, että mitä tulee osakkeisiin ja joukkovelkakirjoihin, siinä sillä on vasti etuja, siinä on vähän, se on tehokkaampaa, kustannukset ovat alhaisempia, mutta johdannaismarkkinat ovat luonnotaan erilaisia kuin osakkeiden ja joukkovelkakirjojen markkinat, koska niissä on uusia eh, riskejä ja se, että eri eh, keskus eh, on erilaisia riskimallia, nousee kysymys siitä, miten meidän laskennat kattavat nämä syntyvät riskit. Mitä tulee houkuttimiin, ne ovat tärkeitä sen ratkaisemiselle, että voidaan siirtyä siihen, että keskusyksiköt tulevat huolehtimaan näistä selvityksistä. Ja pääomakeskustelu on myöskin hyvä selkeä väline tähän, mutta se, että otetaan korkeita pääomamaksuja sellaisiin sopimuksiin, joita ei selvitä keskitetysti, me uskomme, että kuitenkin <clears throat> missä tämä riskiä voidaan vähentää kahden keskellä selvityksellä, ja nämä asiat pitäisi käsitellä enemmän, tullaan käsittelemään Karasin mietinnössä, joka koskee pääoma vaatimuksia CRD4, mutta meidän tulisi katsoa kuitenkin, miten CCPtä hallinnoidaan ja minkälaiset ovat riskikomat, jotka toimivat, ja tämä on ratkaisevan tärkeä myöskin näin valiokunnan kannalta. Tärkeää on katsoa, että ne selvityksen osallistuvat, jotka antavat rahoituksen myöskin huolehtivat siitä, että tämä keskusvastapuoliyksikkö toimii ja nämä käyttäjät, jotka eivät pystyisi käyttämään tätä hallintoa, niin he eivät myöskään pystyisi itse huolehtimaan omia riskinsä valinnasta. Mitä tulee CCP-houkuttimiin ylipäätään, riskihoukuttimiin ne vesittyisivät tätä kautta. Sitten avoimuus. Me tuemme ehdotuksia lisätä avoimuutta OTC-markkinoille, eh, niitä pyritään lisää seuraamaan systeemiriskiä ja se huolitaan sitä, että markkinat olisivat kaikkiaan noita hyvin riskihallinnan osalta, mutta tämä avoimuus voi olla vain yksi tavoite, joten avoimuusvaatimukset pitää huolehtia sellaisiksi, että ne parhaiten tukevat laajempia tavoitteita mukaan sitä, että ylläpidettäisiin uskottavuutta. Tarvitaan avoimuutta sekä järjestelmien rakentamisessa systeemissä kaupparekisterien kautta, niin kuin on puhuttu, jotta saataisiin hyvin toimivat markkinat, riskin markkinoinnin täytyy katsoa, katso sanoa, että pyritään hoitamaan avoimuudesta ja likviditeetistä, mutta tietyn pisteen jälkeen se, että ilmoitetaan investoijien mahdolliset kauppa-aikeet tai mahdolliset kaupat, voidaan vahingoittaa heidän, vaikeuks, heidän kykyään löytää likviditeettiä markkinoilla. Joten tätä kautta me varoittaisimme sitä, että vaadittaisiin sitä, että selkeät transaktiot siirrettäisiin pörsseihin. Se ennen kuin päätän tämän niin tiedän, että on käynnissä elävää keskustelua siitä, mitä, mikä on suhde spekuloinnin ja äh, todennäköisesti voin sanoa, että mikään äh, vastuullinen rahalaitos ei voi suojata äh, kaupallisia loppukuluttajia ilman, että se pystyisi suojamaan niin omata samassa suhteessa muihin markkinatoimiin. Näiden lävellä kauppa on yhtä tärkeää kuin se, että yritykset jotka ovat lukäyttäjiä, pystyvät suojelemaan itsensä ja omat riskinsä. Ne ovat osa samaa ketjua, heillä on sama toivo eh, hallita riskit. Markkinat ovat vain olla olemassa, koska ihmiset ovat eri näkemyksiä riskinolta. Jokaiselle kauppialle täytyy olla myyjä. Tätä voisi nimittää investoinniksi tai spekuloinniksi keinotteluksi, mutta jos me olemme rajoittaa osallistumista markkinoille, me tulemme vahingoittamaan likviditeettiä ja lisäkustannuksia kuluttajille. Ja lopuksi, mitä tulee sitten eh, näihin luottoriskivaihtosopimuksiin ja itsenäisiin sellaisiin. Nämä eli johdannaiset mahdollistavat sen, että hallitukset pystyvät myöskin rahoittamaan, pystyvät rahoittamaan budjettivajettaan, joten kun pohditaan näitä luottoriskejä, täytyy poskia myöskin sitä, mitä riski on siinä, että vähennetään markkinoiden uskottavuutta, uskottavuutta luottamusta markkinoihin, lisätään kustannuksia, joita syntyvät rahoituksesta ja viime kädessä aiheutetaan kustannuksia veronmaksajille. Me tuemme useimpia niitä luonnoksesta, Langenin mietinnön luonnoksessa olevia esityksiä. Kiitos, että saatiin olla puhuja ja odotan mielenkiinnolla keskustelua. And you've managed to come in with uh, two seconds Kiitoksia. Meni vain kaksi sekuntia yliajalle. Onneksi olkoon. seuraavana sitten puhuu Deutsche Bankin globaalin korko- ja raaka-ainetoiminnan operatiivinen johtaja Jon Eilbeck. Puheenjohtaja, hyvät parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat, kiitos siitä, että sain kutsun tulla puhumaan tästä tärkeästä aiheesta OTC-johdannaisista tänään keskityn OTC-johdannaismarkkinoihin, tarvittaviin muutoksiin ja niihin hyötyihin, joita yritykset kaikkialla EU:ssa voivat saada hyvin toimivista ja asianmukaisesti säädellyistä OTC-markkinoista. Kerron aluksi hieman asiayhteyksistä. OTC-johdannaisia on ollut markkinoilla noin 25 vuotta ja ne ovat hyvin yleinen keino yrityksille Euroopassa hallita kaupallisia riskejä. Riskejä voivat olla esimerkiksi valuuttakauppariskit monikansallisissa yhtiöissä, rahoituskustannukset, jotka liittyvät lainanottoon, ja pitkäaikaiset korkoriskit, joita esimerkiksi eläke- ja vakuutusyhtiöt joutuvat käsittelemään. Johdannaiset tarjoavat yrityksille tehokkaan riskinsiirtomekanismin. Ne siirtävät taloudellista riskiä loppukäyttäjiltä sellaisille pankeille ja muille välittäjille, jotka ovat erikoistuneet niiden hallintaan. Euroopassa OTC-markkinat ovat hyvin tehokkaat ja kilpailukykyiset, ja sekä yritykset että kansalaiset hyötyvät tästä. Alalla on kuitenkin parannettavaa, ja ala sinänsä on hyvin kiinnostunut parantamaan tilannetta ja säätelemään toimintaansa yhdessä sekä Euroopassa että maailmanlaajuisesti. Seuraavaksi keskityn kolmeen sekkaan selvittämiseen, avoimuuteen ja kaupankäyntiin. Ensinnäkin selvitys ja vakuuksien perustaminen. Pääomaltaan vahvat säädellyt selvityskeskukset pystyvät merkittävästi vähentämään järjestelmäriskiä. Yksi säätelijöiden ja lainsäätäjien tavoite Euroopassa ja Yhdysvalloissa on kasvattaa OTC-johdannaisten osuutta osu, sellaisten OTC-johdannaisten osuutta, jotka keskitysti selvitetään. Tämä on järkevää sellaisille finanssilaitoksille, joilla on suuri järjestelmällinen riski, mutta monien loppukäyttäjien kannalta tämä ei ole järkevää. Monet finanssilaitokset eivät yleensä aseta vakuuksia OTC-kaupoilleen siksi, että niillä ei ole tarpeeksi käteistä tai ne haluavat muusta syystä välttää tätä jos niiden olisi pakko selvittää kauppansa, siitä tulisi suuria ongelmia. On tärkeää varmistaa se, että lainsäädäntö kattaa oikeat tuotteet. Markkinoiden täytyy myös pystyä kustannusmielessä perustamaan uusia tuotteita. Se ei aina ole nimittäin kannattavaa. Ja usein Selvityskustannukset ovatkin se suurempi tekijä, eivät niinkään vastapuoliriskit. Selvityskeskusten, niiden jäsenten ja säätelijöiden täytyy tehdä yhteistyötä sen määrittelemiseksi, mitkä tuotteet soveltuvat tähän toimintaan. Myös selvityskeskusten jäsenten täytyy olla yhtä mieltä tästä asiasta, sillä hehän kantavat lopullisen riskin. Tästä ei saa missään nimessä tulla kilpajuoksu pohjaa kohti riskienhallinnan standardien heikentämisessä. Sitten avoimuuteen. Pohjimmiltaan siinä on kyse siitä, että markkinat ovat olleet liian läpinäkymättömät säätelijöiden silmissä. Kauppaa edeltävä hinnan määritys on aika hyvin kartoitettu, on paljon tietoa siitä, et, siitä, miten pystytään muodostamaan käypä hinta tuotteille. Ja ala toimii yhdessä säätelijöiden kanssa dokumentoinnin tarjoamiseksi. Kaupan jälkeinen toiminta on monimutkaisempaa. Ala tukee täysin sitä, että valvojilla ja säätelijöillä olisi parempi pääsy tietoihin kaikista omaisuuslajeista. Esimerkiksi CDS-tuotteissa luottoriskin vaihtosopimuksissa Yhdysvalloissa on ollut säätelyviranomainen jo vuodesta 2006 lähtien. Ja Tukholmassa toimii korko kauppaa käsittelevä tietoarkisto ja sellainen on kehitteillä myös osakejohdannaisille Lontooseen. Asiassa on edetty hyvin ja tällaiset ratkaisut ovat, keskityt ratkaisut ovat tehokkaampia kuin paikalliset arkistot. Kuitenkin on muistettava se, että tietojen jakaminen ei saa tapahtua likviditeetikustannuksella. Myös rahoitusmarkkinadirektiivissä on käsitetty, käsitelty tätä asiaa. Lopuksi puhun sitten kaupan käynnistä ja standardisoinnista. Standardisoinnista puhutaan paljon OTC-johdannaisten yhteydessä, vaikka ei aina oikein tiedetä, mitä se tarkoittaa. Me toivomme, että prosessi ja oikeusperusta standardisoidaan ja tämä johtaa tehokkaisiin markkinoihin. Joissakin tapauksissa myös vakioehtoisten tuotteiden perustaminen on järkevää esimerkiksi futurisopimusten osalta, joista käydään kauppaa pörssissä. Monille johdonnaisten käyttäjille kuitenkaan vakioehdot eivät ole järkeviä ja ne tarvitsevat räätälöityjä ratkaisuja riskiä hallitsemiseksi. Kun OTC-markkinoiden selvittämistä, avoimuutta ja standardisointia käsitellään ja kehitetään, voimme yhdistää räätälöidyt ratkaisut tehokkaisiin ja hallittuihin markkinoihin. Lopuksi totean, että kaikkien mielestä on tarpeen uudistaa näitä markkinoita, jotta pystytään välttämään äskettäisen kriisin kaltaiset iskut. Kuitenkin Mielessä on pidettävä se, että markkinoiden avoimuutta on parannettava, mutta sen ei pidä vahingoittaa likviditeettiä. Selvittäminen on tehokas keino vähentää järjestelmän riskiä, mutta siitä koituu monesti liikaa kustannuksia loppukäyttäjille. Ja lopulta pörssimarkkinat eivät koskaan voi tarjota kaikkia niitä riskinhallintavälineitä, joita loppukäyttäjät tarvitsevat, vaan tarvitaan OTC-ratkaisuja erityisiltä riskeiltä suojautumista varten. Ja minulta jäi sitten parikymmentä sekuntia vajaaksikin. Näköjään pitäisi useammin heittää tällainen kilpailuhaaste puheajasta. Katsotaan, jatketaanko, onnistutaanko jatkamaan samaan malliin. Seuraavaksi puheenvuoron saavat suuret yritykset, jotka ovat johdonnaisten loppukäyttäjiä, seitsemän ja puoli minuuttia. Katsotaan, pystyttekö pitämään kiinni puheenajasta. Sitten Håkan Feuk saa seuraavan puheenvuoron. Hän on EONin energiakaupan markkinasääntöjohtaja. Kiitos puheenjohtaja, arvoisat parlamentin jäsenet. Kiitos siitä, että minut on kutsuttu puhumaan tänne tähän kuulemiseen. Energiakauppa on tärkeää sen varmistamiseksi, että suuret kuluttajat ja tuottajat voivat suojata taustalla liiketoiminnan ja välttää sen, että syntyy lyhyen tähtäyksen volatiliteettia. Ja tällä tavoin myöskin eh, vähittäiskauppiaat voivat suojata ja hallinnoida hintavolatiliteettiä loppukuluttajien puolesta. Nestemäisen sähkön ja kaasun markkinat ovat tärkeä Euroopan politiikalle ja eh, on tärkeää, että lisätään kauppaa ja kilpailukykyiset hinnat loppukuluttajille. Poliisipäätö, politiikkapäätökset pitäisi, jotka liittyvät OTC-johdannaisiin, pitäisi niitä pohditaan samaan aikaan sitä, että otetaan huomioon hyödykkäkauppiaiden tarpeet, jotka haluavat suojata alla olevan toiminta, taas olevan toimintansa. Politiikan pitäisi sopia yhteen näiden markkinoiden kanssa. Me tarvitsemme hallinnon säätelyn valvonnan lisäämistä. Olemme huolissamme kuitenkin pakollisesta selvityksestä ja pakollisista kaupasta standardisoidulla OTC-johdannisilla. Pakollisen selvityksen ottaminen ei olisi hyvä asia. Ajattelen sitä, että OTC-johdannaiset ovat vähän pienempi systeeminen riski kuin kaupalliset rahoituslaitokset. Mitä tulee hintavaikutuksiin, joita on sillä, että tällainen hyödykkeitä myyvä yritys kaatuu. Tämä on nähty viime vuosina energiamarkkinoilla. Enron oli hyvä tästä, tästä hyvä esimerkki. Olemassa olevat energiamarkkinoiden säädöt pyrkivät turvaamaan fyysisen turvallisuuden ja energiatuotannon huollon jatkuvuuden siinä tapauksessa, että tällaista epäonnistusta tapahtuu markkinoilla. Jos me katsomme asiaa täällä, meidän pitäisi puhua, miten me käsittelemme riskinhallintoa. Energiateollisuus on erittäin pääomaintensiivistä ja investoinnit, jotka tehdään sellaisen, sellaisen omaisuuteen kuin voimalaitokset, aiheuttavat hyödykeriskin ja tätä hallinnoidaan tiukalla puitteilla, joihin sisältyy luottoriskirajat, kassavirtariskirajat ja hyödykkeiden hintariskirajat. Ja tällä tavoin tehdään, jos keskitytään pelkästään luottoriskiin, silloin se tapahtuisi sen kustannuksella, että syntyisi kassavirtariski tai hintariski. Meillä on tiukkaa luottopolitiikkaa käytössä, mikä turvaa sen, että luottoriski pidetään hyväksyttävällä tasolla. Riskit hallitaan markkinoilla opti, optimoidulla yhdistämällä pörssikaupalla OTC-johdanaisilla ja fyysisillä sopimuksilla. Esimerkkinä hyödykehintariski, joka liittyy esimerkiksi hiili, voimalaan on suojattu myymällä sähköä ja ostamalla hiiliä ja päästölupia markkinoilta. Nämä transaktiot tehdään joko pörsseissä tai OTC-markkinoilla, joissa määritän sen mukaan, mikä on arvioitu riski. Me myöskin julkaisemme vuosuiset kertomukset, joissa näkyvät ne hintariskit, joita on olemassa. Tapauksissa, joissa kauppa täytyy selvittää selvitysyhtiössä. Eh, meidän täytyy lähettää eh, käteistä eh, marginaalitilille, ja, ja kun markkinahinnat vaihtuvat, silloin myöskin käteisen tarve muuttuu, ja tämä antaa mahdollisuuden kassavirtariskille. Mitä tulee sitten tähän pakolliseen selvittämiseen? Hintariski tai kassavirtariski tai kummankin yhdistelmä lisääntyy, jos on pakollinen selvittäminen tai kuten koska integroitu optimisointi ei enää ole mahdollista. Jos me haluamme pitää kiinni siitä, että hintariski on äh, vakaalla tasolla, meillä on korkea kassavirtariski, joten merkitsee kassa, merkitsee, että käteistä pitää varata enemmän marginaaliin ja tämä, äh, täytyy voidaan käyttää investointeihin päätoiminnassa. Tulokset voivat olla hyvin erilaisia ja meidän täytyy varata käteistä äh, kaikille mahdollisille äärimmäisillekin tilanteille markkinoilla. Jos haluamme pitää kuitenkin eh, kassavirtariskin vakaana, silloin voimme suojata vähemmän, ja tämä taas lisää riskitasoa ja antaa vähemmän tilaa investoinneille eh, päätoiminnan alallamme. Jos me ajattelemme sitten eh, rahoituslaitoksia, näemme kaksi eroa, jos ajatellaan vaikutusta. Loppukuluttajina Meillä on luonnollisia positioita, jotka tulevat meidän omista investoinneistamme. Se merkitsee sitä, että jos sähkön hinta nousee, silloin marginaali kasvaa. Tämä on erilainen tilanne kuin rahoituslaitoksissa, jotka yleensä ovat neutraaleja. Tämä on toinen ero, on se, että pankkien on helpompi saada likviditeettiä kuin muiden yritysten. Meille, jos, meidän, jos me vain jos me vain eh, joutuisimme, tämä vaikuttaisi siis meidän investointikykyymme. Energiayrityksen alueella meillä on myöskin tärkeää se tuolla katsoa sitä, miten energiamarkkinat kehittyvät. Markkinat monissa, päin, Euro, monissa osin Eurooppaa edelleenkään eivät ole likvidit, likvidit ja se otetaan käyttöön pakollinen selvitys lisäisi taakkaa eh, loppukuluttajille ja estäisi myöskin muiden toimijoiden pääsy markkinoille ja estäisi energiamarkkinoiden kehittämistä. Mitä tulee, eh, perushyödykekauppat eivät ole rahoitusjärjestelmälle systeemisesti tärkeitä. Eh, tämä on integroitua osa päätoimintaa, tämä kauppatoiminta, ja, ja, ja se, sitä käytetään riskin vähentämiseen. Myös meillä ei ole positioita OTC-markkinoilla – ja silloin me emme voisi myöskään suojata positioitamme. Tämä koskee myöskin pääomavaatimuksia. Jos on käyttöön rankaisevia pääomavaatimuksia sellaisilta, sellaisille transaktioille, joita ei selvitetä, silloin ne pitäisi siirtää eh, keskusselvitysyksikön eh, ja osapuolten hoidettaviksi. Me olemme sitä mieltä, että avoimuutta pitäisi parantaa, haluaisimme myöskin, mekin haluaisimme nähdä tämän kissan, joka on huoneessa ja on tärkeää, että säätelijät tietävät, mitä markkinoilla tapahtuu. Jos katsomme positioita sellaisessa yrityksessä kuin meidän yrityksemme, on tärkeää myöskin tarkastella taustalla olevaa omaisuutta, koska me käytämme tätä, eh, näitä johdonaisia taustalla olevan toimintamme suojaamiseen. Johtopäätökset. Meidän mielestämme riskinhallinnan Vähintään ei pitäisi tehdä rankaistavaksi. Yrityksiä pitäisi rohkaista hoitamaan riskin hallintatransaktioita. Se on tärkeää sekä rahoituksellisen vakaudelle, investointitoiminnalle, energiahuollon vakaudelle, työpaikkojen luomiselle ja sille, että energian hinnat säilyvät vakaina kuluttajille ja turvataan hyvä toiminta Euroopassa tulevaisuudessa. me halusimme myöskin lopulta korostaa sitä, että, että olemassa oleva työ energia-asioiden pääosastolla, jossa mitään samaan aikaan räätälöity ratkaisu energiasektorin avoimuudelle, on sellainen, joka vastaa markkinoiden tarpeita ja olisi niille hyödyksi. And finally, kiitoksia. Ja viimeinen puhuja on Richard Rayburn ACT-yhdistyksen eli yritysten varanhoitajan eurooppalaisen yhdistyksen puheenjohtaja. Kiitos puheenjohtaja ja kiitos kutsusta tulla tänne. Kerron ensin, miksi meitä kiinnostaa tämä asia ja sitten käsittelen neljää kysymystä, joista toivoisin keskusteltavan. European Association of Corporate Treasurers, EACT, on 17 jäsenvaltion ja kahden muun Euroopan valtion yhdistysten kattojärjestö. Me emme loppaa ja meillä ei ole voittoa, emme tavoittele voittoa emmekä hyötyä. Pyrimme saamaan aikaiseksi järkeviä ratkaisuja oman alamme asioissa. Olemme kiinnostuneita näistä ehdotuksista hyvin yksinkertaista syystä. Kun näimme nämä ehdotukset, ajattelimme, että ne sellaisenaan toteutettaessa vievät varoja yrityksistä käteisvakuuksiin, ja tämä puolestaan asettaa uhanalaiseksi kasvun ja työllisyyden Euroopassa. Oletimme, että tämä ei ole tarkoitus, joten halusimme ottaa yhteyttä komission ja parlamenttiin tämän asian selventämiseksi. EACT tukee täysin G20-sitoumuksia ja selvästi, selvästikin on paljon tehtävää Äskettäin valtiovarainministeriön Geithner totesi, että Wall Streetillä on tehty katastrofaalisia virhearvioita, ja Wall Street tässä onkin avainasemassa. Johdannaisriisi, johdannaiskriisi lähti finanssilaitoksista ja vaikutti suoraan reaalitalouteen. Johdannaisia käytetään riskien vähentämiseen, ei suinkaan niiden lisäämiseen. Tämä perusasia on syytä pitää mielessä. Mielestäni olisi vakava virhe, jos EU jättäisi pois loppukäyttäjä koskevan poikkeuksen selvityksestä ja standardisoinnista. Ja uskon, että valiokunnan jäsenet ovat tietoisia sen vakavista seurauksista. Jos näin ei toimittaisi, jos siis poikkeusta ei jätettäisi pois, niin yhä enemmän varoja valuisi tuoteinvestoinneista vakuuksien turvaamiseen. Langenin mietinnössä käsitellään hyvin järkevällä tavalla keskeisiä kysymyksiä ja tarkistukset ovat edestään edelleen laajentaneet tätä kuvaa. Ja nyt siirryn neljään kysymykseen. Ensinnäkin, miksi johdannaisia käytetään, miksi loppukäyttäjät käyttävät niitä? Riskien vähentämiseksi, ei uhkapelin pelaamiseksi tai spekuloimiseksi ja keinottelemiseksi vähennettävä riski. Riskien vähentäminen on tarpeen esimerkiksi valuuttakaupassa, korkomarkkinoilla ja raaka-ainemarkkinoilla. Monet yritykset nimittäin sekä tuovat että vievät ja tällöin riskit ovat suurempia. Myös suuret yritykset haluavat hakea edullisia lainoja kansainvälisiltä markkinoilta – olen työskennellyt monissa monenkokoisissa yrityksissä Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Aasiassa, ja kaikissa niissä on pyritty vähentämään riskejä. Yritysten johtokunnat vaativat, että kaikki mahdolliset riskit on minimoitama ja keinottelu kielletään. Toimintatavat puolestaan dokumentoidaan tilinpäätöksessä ja muissa vuosikertomuksen asiakirjoissa suojaaminen ja riskien vähentäminen, jos se toteutetaan vastuullisesti, parantaa vakautta ja varmuutta ja vähentää epävarmuutta. Tyypillinen esimerkki tämän tyyppisestä suojaamisesta on tavaratalo, jossa työskentelee 24 000 ihmistä. Neljännes sen varastosta tuodaan enimmäkseen dollareissa, joten toiminta, toimitusketjun kustannusten riski on olennainen. Tämä yritys toteaa julkisesti, että näiden kulujen suojaaminen on välttämätöntä, jotta siellä pystytään harjoittamaan järkevää liiketoimintaa. Toinen kysymykseni on se, miten johdannaisia käytetään. Loppukäyttäjät tarvitsevat räätälöityjä ratkaisuja, joiden arvo ja ajoitus ovat oikeanlaiset. Näin eurooppalaiset yritykset pystyvät vähentämään riskejä johdannaisten avulla. Ja johdannaisten avulla ne pystyvät saamaan kustannustehokasta rahoitusta. National Grid on sähköalan toimija ja se käyttää jatkuvasti riskejä. Se käy se käyttää jatkuvasti johdannaisia riskien vähentämiseksi ja nimenomaan valuuttakauppa johdannaisia. Kolmas kysymykseni on, onko mitään osoituksia siitä, että loppukäyttäjät aiheuttavat järjestelmäriskejä? Ymmärrän sen, että lainsäätäjät ovat huolissaan järjestelmäriskistä, mutta loppukäyttäjät eivät tässä ole se varsinainen piru, jota seinälle pitäisi maalailla, vaan Finanssiala ja pankit ovat paljon riskialttiimpia ja ne myös romahtavat nopeammin hankalina aikoina. Yritysten velat puolestaan ovat hitaita ja niiden muutokset ovat hitaita. Riskit jakautuvat pitkälle ajalle. Ja tämä on täysin vastainen, päinvastainen tilanne kuin esimerkiksi Lehmanilla tai AIGllä. Myöskään finanssialan keskinäisiä riippuvuussuhteita ei esiinny. Näistä syistä väitän, että loppukäyttäjien järjestelmäriski ei ole olennainen kysymys. Ja neljäs kysymys, pitäisikö PK-yrityksiä kohdella jotenkin erityisellä tavalla? Parlamentti on aivan oikeassa ollessaan huolissaan PK-yritysten asemasta. Jos tämä valiokunta hyväksyy sen, että järjestelmäriski ei ole mikään erityinen kysymys suurille yrityksille, niin en näe mitään syytä siihen, miksi PK-yrityksiä pitäisi kohdella eri tavoin. Yhdysvaltain senaatin maatalousvaliokunnan viime viikkoisessa asiakirjaluonnoksessa käsitellään kaupallisen loppukäyttäjän määritelmää ja erilaisia kaupalliselta riskiltä suojautumis- ja suojautumiskeinoja ja riskin vähentämiskeinoja. Toivon, että tämä valiokunta ottaa tutustuu tuohon yhdysvaltalaiseen asiakirjaan asiaa käsitellessään. Toivoisin myöskin, että valvontaviranomaiset pystyvät oikeuttamaan loppukäyttäjäpoikkeuksen. Toivottavasti olen nyt tehnyt selväksi sen, että kyse on nimenomaan riskien hallinnasta ja vähentämistä, ei keinottelusta. Ja Toivon, että valiokunta ja parlamentti antavat tälle asialle sen tarvitseman huomion. Kiitoksia. Olen kerännyt tänne puheenvuoropyyntöjä. Otamme luultavasti useamman kysymyksen kerrallaan. Ja ensimmäisenä puheenvuoron saa esittelijä Ferner Langen. Kiitos asiantuntijoille, jotka ovat ymmärtäneet meidän ajankohtaisen katsauksen tästä aiheesta täydennyksenä moniin kannanottoihin, joita taloudesta on tullut. Haluaisin painokkaasti kiittää siitä, että ilman, että olisitte argumentoineet toisianne vastaan, olette kaikki kuitenkin ottaneet esille ongelmat. Yleisesti ottaen on voi todeta, että halutaan parempaa säätelyä. Kukaan ei asettanut tätä kyseenalaiseksi. Eroja on ollut sitten siinä, mitä voidaan standardisoida tuotteiden prosessien standardisointi vai vain oikeudellisten puitteiden standardisointi. Tämä on asia, pitää edelleen käsitellä ja komissiohan on äh, lainsäädäntöehdotuksessa ensimmäisessä osassa ennen kaikkea näiden keskusosapuolten yksikköjen osalta äh, tekemässä arvioita. Miten pitkälle sanotaan pitää mennä ja kuitenkin tässä tulee äh, yrityspuolen mukaan, tällaiset kahdenkeskiset vakuudet ja sitten näiden keskus vastapuoliyksikköjen rooli. On sanottu, että jos jokaisella valuutta-alueella olisi ikään kuin yksi tällainen selvityskeskus, silloin nousee esille kysymys lukumäärästä, siitä ketkä näitä ylläpitävät, kilpailutilanne, interoperatiivisuus, voitaisiin katsoa, että se jälkikäteen sitten lisäisi riskiä, tai jos on vain yksi keskitetty selvityskeskus Eurofiehykkeellä, eikö se ole niin, että pitäisi olla kilpailun kannalta, olisi kilpailun kannalta järkevämpää, että olisi suurempi lukumäärä. Joku kollega otti esille kysymyksen, johon äh, haluaisin kuulla heti arvion siitä, voidaanko lähteä sille, että keskusosapuoli yksiköt voidaan pitää tarkastella niin kuin pankkia. Niillä pitäisi olla omaa pääomaa, niiden pitäisi olla avoimia, niiden pitäisi olla omia asiakkaita. Voisiko hyvä vaatia näitä keskusosapuoliyksiköiltä pankkitoimilupaa? Tämä on yksi asia, jota on esitetty. Sitten avoimuus. Kyllä, olemme yhtä mieltä siitä, mutta eri puhujat ovat sanoneet, että avoimuus markkinoilla, avoimuus valvontaviranomaisten suuntaan, arvoimuus kilpailijoiden suuntaan. Silloin tulee kysymys siitä, missä on sitten tietosuoja otettava huomioon, missä avoimuus ilman, että vahingoitetaan tehokkuutta. Sitten on sanottu hyvin vähän siitä osa-alueesta, joka liittyy OTC-johdannaisiin, joka on poliittisesti aika herkkä luonteinen kysymys, eh, jossa ei ole puhuttu lainkaan näistä eh, luotto, eh, luottoriskin vaihtosopimuksista. Meillä on ollut tarkistuksessa pitkälle meneviä esityksiä tai vähemmän pitämään esityksiä, ja ne on yhdistetty vaihtosopimuksiin nyt tällä hetkellä Kreikan osalta. Tässä on sanonut kuulla, mikä on asiantuntijoiden kanta, onko välttämätöntä, että näitä hoidettaisiin erikseen, mahdollisesti ilman, että olisi mitään erityisratkaisuja. Um, I think we will, um, I said, collect quite a lot of questions. Taidamme kerryttää tätä kysymyspankkia useamman puhujan verran. Seuraavana SD-ryhmän edustaja. Grazie. Dominic Cheek. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minulla on yksi lyhyt kysymys. Aina, aivan aluksi, kun kuuntelin herra Jean-Pierre Jouyetta, jos nyt ymmärsin oikein, te puhuitte tällaisesta CCB-keskuksesta, jotta olisi tällaista yhtenäistä, homogeenista rahapolitiikkaa? Mikä on tämän suhde koko euroalueeseen? Sitten haluaisin kysyä kaikilta paikalla olevilta puhujilta, miten hallinto näissä keskuksissa järjestettäisiin. Sitten viimeinen kysymys. miten voitaisiin laajentaa näiden transaktioiden sähköistä foorumia, jotta voidaan kattaa kaikki ne johdannaiset, joista on neuvoteltu sekä ne, jotka ovat markkinoiden sisällä että markkinoiden ulkopuolella. Next I will come. Kiitoksia. Sitten Case Winburn. Thank you, Madam Kiitos puheenjohtaja. Kiitos herra Langen siitä, että tämä tilaisuus on järjestetty. Oli hyvä kuulla näin laajan puhujajoukon kommentteja, joiden lähtökohdat ovat hyvin erilaisia. Tavallisesti näissä kuulemisissa olen puhunut pienistä yrityksistä ja loppukuluttajista, mutta kun meillä on ollut kaksi hyvin kattavaa puheenvuoroa, Tästä aiheesta aina jo puhua siitä, koska en usko, että pysty lisäämään enää mitään siihen, mitä on jo sanottu. Mutta minusta oli hyvin mielenkiintoista, kun niistä muista aiheista, jotka jo mainittiin. Ensinnäkin ehdotus siitä, että olisi yksi eurooppalainen rekisteri. Ehkä joku meidän asiantuntijoista voisi kertoa, miten, jos tällainen olisi, miten voitaisiin sitten parhaiten, jos ei tällaista ole, miten voitaisiin sitten järjestää tämä tietojenkeruu parhaiten, jotta olisi myöskin yhtäläinen pääsy näihin tietoihin, tutustua näihin tietoihin. Sitten se tuotetyyppi, omaisuuslaji ja käyttövolyymi sen osalta, onko tällainen olemassa. Haluaisin kuulla, ovatko maailmanlaajuiset säätelijät kykeneviä saman aikaan joustavan mallin ja miten voitaisiin sitten ottaa huomioon suuri joukko niistä ei-rahoituslaitoksista, olisiko tämä suoran säätelyn kautta tai rahoitus palvelujen tarjoajien kautta ja miten tätä joustavaa mallia voitaisiin edistettäisiin, jotta voitaisiin tarttua myöskin näihin suojausrahastoihin ja niiden strategioihin. Um, I, I... Kiitos. Voitaisiin varmaan ottaa ensimmäiset vastaukset tähän väliin. Itse haluaisin ottaa esille vain sen asian, että keskusvastapuoli selvityksestä ja valuutoista, valuuttakysymyksistä puhutaan usein herra Joyen puheenvuorossa tuli esille, että se ei ole CSRn näkemys. Ehkäpä asiantuntijat voivat kommentoida myös keskuspankkien toimintaa, sillä nehän ovat likviditeetin tarjoajia ja hyvin monet johdannaiset taas ovat useiden oikeuskäytäntöjen ja valuuttojen alaisia. Ja tietysti valuuttakaupat ovat yksi esimerkki tästä. Esimerkiksi öljyn ja monien raaka-aineiden hinta on dollaripohjainen ja silloinhan selvityspaikka pitäisi olla Yhdysvallat. Tällaisen loogisen johtopäätöksen voidaan tulla. Tässä on vähän tällainen virtahepo olohuoneessa tyyppinen tilanne. Todetaan, että keskusvastapuolia pitää olla jokaisella valuutta-alueella sen sijaan, että toimittaisiin, toimittaisiin tilannekohtaisella ja paikallisella pohjalla. Nyt antaisin herra Joyelle ensimmäisen vastauspuheenvuoron, sillä hän, hän joutui tosiaan poistumaan täältä aikaisemmin. Pyrin pysymään tässä aikataulussa ja puheajassa. Hyvä puheenjohtaja. Minä haluaisin vakuuttaa, että aina on tällaisia selvityskeskuksia USA. Ne ovat hyvin vaikutusvaltaisia, mutta se, mitä, mitä sitten tehdään, no näiden dollariarvoisten hyödykkeiden osalta se on eri asia. Sitten ensimmäiselle kysyjälle, kun puhutaan tästä likviditeetistä EKPn osalta, silloin kun maksut on laimin lyöty, niin pitää olla tietty määrä liikkumavaraa EKPn puolella silloin, kun täytyy olla joku, joka, va, joka valvoo tai tarkistaa nämä vakavaraisuustasot selvityskeskuksen osalta, niin minä puoltaisin henkilökohtaisesti sitä, että olisi tällaisia selvitys, että on tällainen selvityskeskus euroalueella ihan käytännöllisistäkin syistä, mutta myös poliittisista syistä ja suvereeniuden takia. Ja se, heillä olisi omat työvälineensä ja että on tällaisia selvittämisinstrumentteja. Ja, tällä, ja toivon, että ne olisivat itsenäisiä ja hyvin organisoituja. Tämä on minun henkilökohtainen kantani kysymykseen. Sitten toinen kohta, joka koskee ja joka tuli esille edustajien kysymyksissä. Minusta on tärkeää, että on riittävästi joustavuutta ja että on mahdollisuus saada tätä joustoa tasapuolisella tavalla ja että eri laitokset, eri instituutiot on katettu. Täällä energia-alan edustaja selitti hyvin sen, miten heillä toimitaan. Todellakin tarvitaan joustavuutta selvittämistoimissa ja myös rekisteröintitoimissa. Sitten herra Langenin huomioihin, ne ovat erittäin relevantteja. Uskon itsekin, että tämä standardisointikäsite on asia, jota pitää painottaa ja katsoa tuotetta siitä, mihin saakka nyt ollaan menossa. Täytyy tarkastella etuja ja mikä selvityskeskus on kyseessä ja miten voidaan yhdistää nämä toimet. Totta on, että riskejä on silloin, kun on suuri keskittymä, mutta on riskejä myös silloin, kun on hajontaa. Eli tarvitaan tällaista, tällaisia varovaisuusvaatimuksia, koska riskit saattavat olla erittäin suuria. Puolan myös sitä, mikä tuli esille siitä, että luottolaitosten kohdalla pitää olla todellakin näitä vakavaraisuusvaatimuksia. Ja tämä koskee myös suhteessa selvityslaitoksiin. Sitten kaksi viimeistä huomautusta. Ensimmäinen. Minusta on tärkeää tehdä ero sen välillä, mikä on rahoituslaitos ja ketä ovat loppukäyttäjät loppukäyttäjien nimissä ja yritysten kannalta kuuntelin täällä puhujien huomautuksia ja puhuttiin siitä, onko tällaiset poikkeuslausekkeet sallittuja. Me emme ole nyt samassa tilanteessa ja Bernard Langen viittasi myös siihen, kun puhutaan pienistä ja keskisuurista yrityksistä, täytyy tehdä ero sen välillä, mikä on järjestelmäriski ja mikä kuuluu muun riskin alueeseen. Sitten se, että ollaan suvereeneja, niin minusta, ja siihen liittyvät instrumentit minusta täytyy katsoa, mi, mitkä, mitkä ovat nämä cds -t, eli luottoriskin vaihtosopimuskysymykset. Meidän täytyy niidenkin osalta vakuuttua ja varmistua, että tämä tapahtuu läpinäkyvällä tavalla ja toteuttaa se Euroopan tasolla. Kiitoksia. We'll have to aim to be more, more... Kiitoksia. Meidän Täytyy pyrkiä lyhyempiin vastauksiin, mutta otetaan se huomioon sitten tulevissa vastauksissa. Ja kaikkien ei tarvitse vastata kaikkiin kysymyksiin. Haluaako Paul, Paulson käyttää puheenvuoron? Voisi olla helppoa noudattaa tätä samaa järjestystä kuin puheenvuoroissa. Kiitoksia ensin tästä valuuttakysymyksestä. Minulla on siitä näkemys. Minä edustan Tukholmasta käsin toimivaa selvityslaitosta ja käymme kauppaa 16 valuutassa. Meillä ei tietenkään ole keskuspankin valuuttavarantoja kaikkiin näihin, eikä meillä ole myöskään organisaatioita kaikissa näissä maissa, mutta olemme aika tyytyväisiä siihen riskinhallinnan toimintatapaan, joka meillä on. Kaksi teemaa tulee tässä mieleen. Keskuspankin raha on ilman muuta varmempaa ja turvallisempaa, mutta se ei välttämättä ole tarpeen, jotta selvityslaitoksen toiminta voisi olla luotettavaa ja vakaalla pohjalla. Tarvittavien prosessien on oltava olemassa, mutta taustalla ei välttämättä tarvita keskuspankkia. Toinen asia on tasaveroiset toimintamahdollisuudet ja lähtökohdat kaikille Euroopassa. Minulle on erityisen tärkeää se, että Euroopassa kaikkia maita kohdellaan tasaveroisesti ja että liiketoimintaa voi harjoittaa missä tahansa näissä maissa, sijoittuneena mihin tahansa maahan. Nämä ovat hyvin tärkeitä ja pakollisia edellytyksiä ja keskuspankkien päätäntävallan on oltava käytettävissä. Jatkanko vielä vai niin jos on sanottavaa, niin vastatkaa vain, mutta ei kaikkiin kysymyksiin ole pakko vastata. Meillä on vielä muitakin kysymyksiä jäseniltä odottamassa. Selvä. Annan sitten kaksi lyhyttä vastausta vielä. Pitäisikö keskusvastapuolia säädellä pankkien tapaan? Ei, vaan ne ovat erityisiä välineitä, niillä on erityinen rooli markkinoilla – ja niitä pitäisi säädellä ihan omana itsenään. Ehkä suuri osa niiden säätelystä on samantyyppistä kuin pankkien säätely, mutta ne ovat erillisiä toimijoita ja välineitä ja niitä pitää kohdella vastaavasti. Toinen seikka on se, että kuten monet selvityslaitokset Euroopassa, me kannatamme kilpailua ja toivoisimme, että vastaavia toimijoita Eurooppaan tulisi mahdollisimman paljon. Coming back to the uh, first... Haluaisin palata ensimmäiseen kysymykseen, joka koski näiden keskustapuolen puolten pirstaloituneisuutta ja suverenisuuskysymyksiä. Siis nämä kaupparekisterit ja keskusvastapuolet eivät välttämättä ole yksi ja sama asia. Keskusvastapuoli yhteisö ovat siis toimijoita markkinoilla. Ja kaupparekisteri taas on huomattavasti yksinkertaisempi. Se on pelkästään tavaratalo tai varasto, jossa on tietoa. Joten uskon, että pitäisi olla mahdollista ratkaista kysymys siitä, miten huolehditaan tiedon asianmukaisesta jakamisesta maantieteellisesti hyvin yksinkertaisella tavalla. Tässä on äskettäin esimerkki DTCCn osalta, joka on kauppatietorekisteri, joka ilmoitti, että, että se antaisi kauppatiedot kenen tahansa virallisen kaupan säätelijän käyttöön, jolla olisi syytä saada tietoa. Ja se toiminta, millä minulla on säätelyiden kanssa kautta maailman, on se, että olisi pitkälti yksimielisyys siitä, että kauppatietojen jakaminen kauppatietorekistereissä huolimatta siitä, olisiko sillä fyysinen toimipaikka Euroopassa tai Pohjois-Amerikassa olisi sellainen, joka saisi voimakkaasti tukea ja olisi varmastikin järkevää. Tämä helpottaisi myöskin toimintaa markkinoilla ja helpottaisi tietojen tallentamista, koska silloin ihmisten myöntämistä tietoa olisi saatavilla vain, jos tietoa halutaan tarvittaessa antaa säätelijöille. Mitä tulee sitten näihin keskusvastapuoliin? Tässä on argumentti, jossa pyritään, sanotaan, voisi ehkä välttää turhaa pirstaloitumista, koska menetetään tehokkuutta ja voi lisääntyä riski, joten yleisesti ottaen tavoitteena tulisi olla se, että pyritään vähentämään keskusvastapuolten lukumäärää. Suosittelisin yhtä omaisuusluokkaa kohti, koska omaisuusluokka on yksi tällainen riskipiirre, ja maantieteellinen alue tai yksikkö, joka huolehtii transaktiosta, joka ei ole se, mikä määrittää riskiluonteen. Joten ehdottaisin samantyyppistä säätelyä kaikille keskusvastapuoliyhteisöille kautta maailman ja että näitä olisi olisi pyritään minimoimaan, eh, tai pyritään minimoimaan ne eh, omaisuusluokittain, eikä pyrkiä suinkaan maantieteellisille alueille tällaisiin keskusyksikköihin. Ja sitten asia, josta puhuttiin, joka liittyy tällaiseen joustavaan lähestymistapaan siinä, miten määritetään prosenttitavoitteita eh, järjestelmän kannalta relevanteille yksiköille JP Morgan saattaa olla järjestelmän kannalta relevantti, joten tietty osa sen luottokaavasta pitäisi olla tietyn osuussuuruista. Tämä on järkevää, koska ensinnäkin tämä mm, mm, liittyy siihen, miten määritellään sitä, mikä on standardisoitu sopimus, mikä on hyväksyttävä sopimus, ja tämä vie houkuttelevuuden pois puolelta ja markkinoiden osalta tehdä liiketoiminnastaan mutkikkaampaa siksi, että välttäisivät vaatimukset, vai kiertääkseen vaatimukset, joita on, jos on olemassa sitä, että määrä sitä tietty osuustoiminnasta täytyy hoitaa tietyllä tavalla, silloin se täytyy, tämä olisi hallintoissa selkeästi säätelijän kannalta, silloin minä päätän, mitkä tuotteet selvitetään – sen mukaan, mitkä niiden piirteet ovat, ne vain täyttää tuo selvitettävyyden tavoite. Tämä on järkevää, koska nykypäivän maailmassa, jossa ei ole säätelyä, joka kattaisi johdonmukaisesti kaikki säätelijät kautta maailman, lähestymistapa, joka on otettu tila on Federal Reserve Yhdysvalloissa, FSA ja muut on ollut se, että kauppiaita on, on pyritty vakuuttamaan toimimaan tällä tavoin. On ollut siis pyydetty sitoumuksia ja kauppioiden yhteisö on, yhteisö on myöskin sitoutunut. Tietty osa niiden toiminnoista eh, selvitetään keskitetysti ja edistystä on ollut ehkä ollut hiukan liian vähän, liian myöhään ja kun rahoitusmarkkinakriisi tuli, silloin ongelma ei oltu vielä ratkaistu, mutta käytäntö on olemassa – ja tämä on tapahtunut ilman säätelyä. En nyt sunkaan väitä, että siitä säätelyä ei tarvittaisi Vastoin Säätelyä voidaan käyttää tämän tyyppisen käytännön vahvistamiseen ja siitä huolehtimiseen, että kaikki osallistuisivat siihen. Tämä olisi siis sekä järkevää ja myöskin sellaista, mikä olisi hyväksi. Ja ehdottaisin katsomaan, että pyytäisin tätä kautta samana kanssa hyvin nopeasti kehittyvällä markkinoilla. Okay, thank you very much. Um... Kiitoksia. Haluaako joku muu panelisteista käyttää tässä vaiheessa puheenvuoroa? Herra Airbeck. Aivan yksi lyhyt kommentti CCP-kysymykseen, eli keskusvastapuoli asiaan ja valuutta kysymyksiin. En tiedä, käydäänkö tämä koko lista läpi ennen seuraaviin kysymyksiin siirtymistä, mutta voin kyllä aivan hyvin puhua näistä keskusvastapuolista myös myöhemmin. Entä haluatko loppukäyttäjät käyttää puheenvuoroja? Rayburn, olkaa hyvä. Haluaisin palata edustaja Swinburnin toiseen kysymykseen, eli siihen, mitenkä määritellään käyttäjien volyymiä ja sovellettavia pelisääntöjä. Swinburne pyytäisi siis mahdollisimman joustavaa mallia. Mielestäni tässä on otettava huomioon kaksi kysymystä loppukäteen asiassa. Ensinnäkin se, käytettekö johdannaisia riskien pienentämiseen ja voitteko todistaa sen? Tämä kysymys pitäisi käyttää ja uskon, että leijonan osa loppukäyttäjistä voi sanoa, että kyllä ja pystyy myös sen todistamaan. Toinen tällainen kysymys, joka on kysyttävä säätelijältä, on että onko mitään todellista osoitusta järjestelmäriskiltä, riskistä, joka liittyy tähän, tähän loppukäyttäjään, joka on jokin muu kuin finanssilaitos. Ja, ja meidän on rahoitusalalla tunnustettava se, että finanssialan ulkopuolisista loppukäyttäjistä voi nousta järjestelmäriskiä, mutta pitää pyrkiä sellaiseen tilanteeseen, että ensimmäiseen kysymykseen vähennettäkö riskejä johdannaisilla vastattaisin kyllä ja toiseen kysymykseen sitten ei. Ja sitten siirrytään takaisin jäsenten kysymyksiin. Ja voimme sitten tähän hallintopuoleen palata myöhemmin vai haluatteko nyt sanoa jotakin? Niin minulle sopii kyllä, että palataan siihen myöhemmin, mutta keskusvastapuolesta euroalueella ja riskinhallintaan. Haluaisin sanoa jotakin. Tässä puhuttiin raaka ainejohdannaisista Meillä on myös eri valuutteen välisiä kauppoja. Ja haluan korostaa sitä, että järjestelmässä on monia tasoja ja ne kaikki toimivat tietyllä tavalla. Ja esimerkiksi japanilaiset haluavat palattaa kaikki vaihtosopimukset to- Tokioon ja käydä niillä siellä kauppaa. Mitä sellaista lopullista yhtenäistä kauppapaikkaa loppukäyttäjien kannalta ei ole, joten tämä ajatus ei mielestäni ole relevantti. Sitten seuraavat kysyjät ja jaan nämä kahteen eri luokkaan. Puhujat ovat siis Podimata, Udo Bullman and Catherine Styler, and I think I'll take you as Nämä olisivat ensimmäinen kysyjäryhmä ja sitten seuraavassa kysyjäryhmässä Ford, and if there's anybody else. Jos on näiden lisäksi vielä muita. Pascal, sinähän toimit varjoesittelijänä, eikö niin? No, siirrän sinut sitten tähän ensimmäisen kysyjäryhmään vai? No, ihan miten vain. Nyt kuitenkin edustaja Klut. Kiitos ja kiitos myös panille tiedosta, joita saimme. Vasta kaksi lyhyttä kysymystä. Te puhuitte te korostitte sitä, että olette avoimuuden kannalla, mutta toisaalta sitten kuitenkin hiukan suhteellistitte sitä, sanoitte, että avoimuus kyllä, mutta ei liikaa avoimuutta. Minua kiinnostaisi se, mikä on kipuraja sille, miten paljon voi olla avoimuutta. Voisitko kenties määrittää sen? Tämä voitaisiin ehkä tulkita myös tällaisena retorisena kommenttina, ja viime kädessä ehkä halutaankin pitää kiinni siitä, mikä on valitseva tilanne. Tulee muista poliittisista tilanteista tällaiset retoriset ilmaukset sanotaan, että kyllä periaatteessa ollaan asian kannalla, mutta sitten kun asia konkretisoituu, ei haluta kuitenkaan edistää tätä asiaa. Haluaisin tässä vain konkreettisempaa tietoa sitten toiseksi EUNin edustajalle. Voin ymmärtää, että kaupoissa, joita te teette, on riskejä, jotka haluatte hallita. Konkreettinen kysymykseni kuuluu, me olemme kuulleet, että tämän kuulemisen tausta, että johdannaiset itse ovat melko korkea riskike, ne ovat, ris- riski, ne ovat riskitekijä. Voisitko kuvitella tai näettekö vaihtoehtoja tälle riskinhallinnalle, josta tänään keskustellaan, joka ei olisi samassa määrin riskitekijä? Tässä olivat kysymykseni. Okay, Pascal, if you want to... Kiitoksia ja sitten Pascal, ole hyvä. Thank you. Oui, um, deux, deux questions. Kaksi kysymystä herra Jouyelle, erityisesti siis hänelle. Ensimmäinen koskee eh, tällaista interoperatiivisuutta, jos on yksi tai kaksi selvityskeskusta Euroopassa, miten niiden pitäisi toimia yhteen pitääkö se tapahtua EUn, Euroopan ulottuvuudessa, jos niin, niin mitkä ovat riskit, kun ajatellaan näitä, tätä valvontatehtävää? Toinen kysymys, ja se koskee luoton, luottoriskin vaihtosopimuksia. Aivan lähihistoriassa silloin, kun piti näiden luottoriskin vaihtosopimusten yhteydessä tehdä tiettyjä, myynti, tiettyä myyntiä ja sitten kuitenkin riski oli suuri, koska tämä järjestelmäriski oli jo käynnistynyt, niin miten tuo ongelma olisi voitu ratkaistu? Jos ajatellaan tällaista rahoitus, laitosta, oli sitten kyse pankista tai vakuutuslaitoksesta, niin minkälainen stressitesti pitäisi järjestää? Sellainen testi, joka, voisi joka osoittaisi sen suhteen, miten tämä toimija voi omien tiliensä tai likviditeettinsä kannalta ratkaista ongelman. Minkälaisia ehdotuksia tähän suuntaan voitaisiin tehdä? Thank you. Annie. Kiitos sitten Annie. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Ζουγέ, στην ομιλία... Kiitoksia rouva puheenjohtaja. Herra Zouye, kun puhuitte tällaisesta keskitetystä rekisterikeskuksesta, puhuitte tällaisesta ei-fyysisestä elementistä, jolla ei ollut jossa ei ollut tietoa siitä, mitä johdannaismarkkinoilla oli tapahtunut ja tietty suvereenius olisi ollut tarpeen markkinoiden toimivuudeksi. Ja kriis, äh, Kreikan kriisin kohdalla tämä tilanne oli hankala, mutta ehkä tämä voi koskea muitakin maita. Mikä teidän mielestänne on se rooli, joka johdannaismarkkinoilla OTC-johdannaisten osalta ja luottoriskin vaihtosopimusten osalta, CDSien osalta oli tässä Kreikan kriisin synnyssä. Ja mitä voisi tapahtua sitten tänään, tällä hetkellä, jos olisi tällainen ähm, keskitetty selvityskeskus? Viimeinen kysyjä tällä erää Udo Bullman ja Catherine, sinä sitten aloitat seuraavan jakson. Kiitos puheenjohtaja. Kollega Langen kysyi aluksi panelisteilta, että hyvin järjestelmällisesti puhumme tuotteista, prosesseista, oikeudellisista puitteista ja kysyi, mitä vipuja teidän mielestänne missäkin pitäisi käyttää? Mielestäni tähän kysymykseen ei ole vielä riittävällä tavalla vastattu ja haluaisinkin palata siihen ja haluaisin, että aloitetaan tuotteista. Täällä on nyt loppukäyttäjiä, alan edustajia, mutta myös valvontaviranomaisen edustajia ja Euroopan parlamentin edustajia. Ja parlamenttihan on sellainen rajapinta kuluttajiin ja kansalaisiin. Ja meidän mielestämme kaikilla tuo, markkinoilla olevilla tuotteilla pitäisi olla jokin järkevä tarkoitus. Komissiohan on käsitellyt esimerkiksi näitä nousevia bensiinin hintoja, ja siellä takana ilmeisesti piilee osakekeinottelua, eikä pelkästään raaka-aineen niukkuutta. Esimerkiksi maataloustuotteista tai elintarvikkeista voitaan esittää sama kysymys. Onhan sillä eroa, että suojautuuko joku elintarvikealalla toimiva taho riskeiltä vai käykö hän sitten kauppaa näillä riskeillä ja suojautumisella. Toivoisin, että joku teistä pystyisi selvittämään sen, miksi yhteiskunta hyötyisi siitä, että käydään kauppaa luottoriskin vaihtosopimuksilla ilman, että omistetaan sitä vastaavaa velkakirjaa. Mitä järkeä tässä on? Toivoisin, että herra Jouyer erityisesti pystyisi vastaamaan tähän, mutta kaikki muutkin voivat sitä kyllä kernaasti käsitellä. Miten käsitellään tuotteita, jotta voidaan erot, eritellä sitä, mitä hyötyä markkinoiden osapuolille niistä on. Ja missä sitten menee ero niihin tuotteisiin, joita markkinoilla ei tarvita. Kiitoksia. Right, uh, thank you very much. I... Kiitoksia. Ja sitten vastauspuheenvuorot. Ensimmäisenä jälleen herra Jouye, jotta hän voi käyttää tämän puheenvuoron ennen kuin joutuu lähtemään ja sen jälkeen muut panelistit. de répondre brièvement. Rassurez-vous, euh, je vais essayer de répondre. Pyrin vastaamaan lyhyesti. Rouva puheenjohtaja, herra Kludin kysymys. Ne ammattilaiset, jotka ovat paikalla, heillä on varmaan myös omat kantansa, mutta me toivomme siis mahdollisimman suurta läpinäkyvyyttä. Totta on, kuten herra Polsonkin totesi, niin on, ol, tässä on jotenkin jatkuva rajankäynti likviditeetin ja läpinäkyvyyden välillä, koska tässä laajuudessa on vaikea tietää, mikä on jonkun toimen vaikutus toisella puolella. Likviditeetti on tietenkin tärkeä monille erille, to, eri toimijoille, teollisuuden puolella loppukäyttäjille ja niin edelleen. Ja täytyy kuitenkin muistaa se, mitä ammattilaiset sanovat, mutta tässä selvittäminen täytyy tapahtua mahdollisimman nopeasti. Sitten Pascal Confanille vastaukseksi, kun ajatellaan tätä interoperatiivisuutta, yhteen toimivuutta. Sekin sisältää tiettyjä riskejä, koska tiedetään, että on selvityslaitoksia, selvityskeskuksia, joilla on suuria riskejä, koska on tämä tällainen yhteen sovitettu toiminta ja pitää olla takuut siitä, että mahdollisuus käyttää näitä palveluita on taattu eri osapuolille. Sitten on tietenkin hallintoon, valvontaan liittyviä kysymyksiä, teknisiä ja juridisia kysymyksiä. No, sitten tämä stressitesti. Minä puollan kyllä tätä ajatusta, siihen viittasi myös herra Langen. Se on yksi niistä läksyistä, jotka meidän on opittava tästä kriisistä stressitesti toimijoille on siis yksi ehdotus. Ja sitten kun katsotaan näitä eri vastapuolten mahdollisuutta kestää tilannetta, sitten tähän Kreikan edustajan kysymykseen minä puollan, tai me olemme puo- tai puollamme sitä, että kun puhutaan näitä rekistereistä tai selvittämistoimista, niin nythän on käynnissä tutkimuksia ja eri valvojilla tai sääntelijöillä on käynnissä tutkimuksia Kreikan tilanteesta koskien niitä ongelmia, joita halusin itsekin korostaa. Ja näissä tutkimuksissa, jotka ovat käynnissä, on tullut esille se, että ensin määrät eivät olleet niin kovin suuria, mutta sitten tapahtui tällaista määrien suurenemista ja oli sitten tietty tendenssi spekulaatioon. Se on tietenkin valitettavaa, mutta tämä tilanne syntyi ja volyymit suurenivat ja sillä on tietenkin oma roolinsa siinä prosessissa, joka johti Kreikan kriisiytymiseen sitten uskon, että ongelma tulee olemaan se, mikä on markkinoiden operatiivisella puolella, kun määritellään, mitkä ovat nämä tuotteet. Ja tämähän ei aina vastaa sitä tarvetta kattaa ja ottaa huomioon riskejä. Tässä on tiettyä eroa sääntelijöiden osalta, tiettyjen erilaisten kulttuurien osalta. Lisäksi eri ammattilaiset saattavat olla eri mieltä. Lisäksi täytyy tehdä ero näiden elementtien välillä, muistaen kuitenkin sen, mitä ammattilaiset sanoivat, kaikki ei ole standardisoitavissa ja meidän täytyy tästäkin huolimatta olla mahdollisimman kunnianhimoisia silloin, kun me standardisoimme. Kiitoksia. very much. Um... Kiitos paljon. Tätä yhteen toimivuutta on useimmissa kysymyksissä käsitelty ja se onkin tärkeä kysymys ja toivoisin, että panelistikin ottavat siihen kantaa. ehkäpä voisitte ottaa sitten huomioon myöskin hallintoon liittyviä riskinäkökohtia. Haluaako Henrik Paulsson kommentoida seuraavaksi? Thank you. Um... Kiitoksia, kyllä vain. Yhteentoimivuudesta totean, että me kannatamme sitä samoin kilpailua tällä alueella – ja yhteen toimivuus on tärkeä keino saada aikaan kilpailua selvityslaitosten välille ja varmistaa se, että markkinoille on tarjoilla hyviä ratkaisuja. Tunnustamme kuitenkin sen, että tiettyjä riskikysymyksiä on pohdittava tarkoin. Keskusvastapuolten pitäisi vähentää riskejä eikä suinkaan lisätä niitä. Ja se, miten siinä sitten onnistutaan, sitä täytyy miettiä tarkoin niin haluaisitte, haluaisitteko kommentoida jotakin muita kysymyksiä? Ei ole pakko, mutta jos teillä on sanottavaa esimerkiksi luottoriskin vaihtosopimuksista tai keskusvastapuolista, niin, luottoriskin vaihtosopimukset eivät ole sellainen johdannaistyyppi, jolla me kävisimme kauppaa. Ehkä ainoa sellainen. Nykyään emme kuitenkaan tätä kauppaa käy. Yleensä ottaen en usko, että tarvitaan erityistä säätelyä erityistuotteille, vaan nyt laadittavien sääntöjen pitäisi olla riittävän yleisiä, jotta ne voivat kattaa kaikki tuotteet. Blythe. Kiitoksia. Blythe, haluatko sanoa jotain? This question. Niin, tästä äh, luotoriskivat sopimuksesta CDS. Eräs suositus, jonka olen kuullut josta niin jokaisen on yhtä mieltä, on se, että avoimuuden lisäksi me haluaisimme pitää sataprosenttisesti kiinni siitä, että avoimuus on pakollista, niin äh, pitkälti kuin teknistä mahdollista huolehtia sitä reaaliajassa niin, että kaikki säätelijät ovat tietoisia asiasta. Markkinatoiminta, jos on äh, vahingoittavaa, manipuloitua tai se on äh, intressien vastaista, silloin säätely olisi helpompi tutkia sitä, miten voitaisiin kieltää tuotteita jopa, joilla voisi, josta voisi olla hyötyä jopa niin, vaikea vastata tällaisen avoimuuden puutteesta. Pitäisi myöskin kysyä kysymys siitä, miten paljon avoimuutta on liikaa – ei voi olla koskaan liikaa selkeyttä säätelijöille, se on itsestään selvää. Mitä tulee avoimuuteen kaupan jälkeisessä tilanteessa, täytyy olla varovaisia ajatella sitä, mitä seurauksia sillä voi olla markkinatoimijoille, jos liian nopeasti julkistetaan heidän transaktionsa. Valitettavasti on siis eri vastaus eri aikaan päivästä, eri tuotteen osalta, eri olosuhteiden osalta, että kello, kello kaksi kaasun osalta tilanne on paljon ja joten iltapäivällä tilanne on toisen näköinen, toisen kun tällaisista blokkikaupoista koossa kaikki täytyy ottaa huomioon. Minusta tämä on asia, jotta pitää selvitellä eikä pitää tehdä mitään pikaisia päätöksiä. Viimeinen kommentti, joka liittyy hallintoon ja yhteen toimivuuteen. Niin, yhteen toimivuus yleisesti ottaen on toivottavaa, mutta siinäkin on olla riskinsä, jos tuodaan eri tuotteet eri foorumeita, joilla ei ole yhdenmukaisesti, yhdenmukaisia riskistandardeja, silloin lähestytään riskistandardien alentamista, joten heikennetään korkeaa riskistandardia, jos, jos pyritään tällaiseen yhteentoimivuuteen eh, tuotteiden välillä eri paikoissa. Tämä on asia, josta voi on no, syytä olla huolissaan, niin on toivottavaa kulkea tähän suuntaan vain siinä tapauksessa on luottavainen sen suhteen, että säätelypuitteet eh, eh, riskin osalta kuskin keskusvasta puoliyhteisössä ovat asianmukaiset – Ehkä olla tämä jossakin vaiheessa asianmukainen johdonmukaisuus. Mitä tulee sitten riskinhallintaan? Usein todetaan, että keskusvastapuolen kaatumisen riski on olemassa. Olemassa tiettyjä keskusvastapuoliyhteisöjä, joissa malli on se, että siinä tapauksessa, että tämä keskusvastapuoli kaatuu, silloin selvityksen osanottajilla osallistua olisi rajaton pääomavastuu huolehtia tämän keskusvastapuolen rahoituksen sitoumuksista, mikä me sitten emme olisi saavuttaneet yhtään mitään, olisimme taas siellä, mistä lähdimme liikkeelle. Silloin olisi kysymys huomattavasta keskitetystä riskistä joka olisi meidän johdonnaiskauppamme ytimessä. Yksi syy siihen, miksi hallinto, hallintoa pitää hoitaa niin varovaisesti, on se, että ne ihmiset, joita pyydetään ottamaan nämä riskit, heillä täytyy olla sanansa sanottavana asiassa. Siksi kuluttajat, olivatpa ne meklareita tai loppukuluttajia, keskusastapuolilla täytyy olla osansa riskihallintakysymyksissä, jotta voidaan välttää niitä ongelmia, jotka eivät ole yleisen edun mukaisia, eivätkä kuluttajien etujen mukaisia tai keskusastapuoltenkaan etujen mukaisia. Thank you. Uh... Kiitoksia. Ja haluaako Albeck sanoa sanasen? No uskoisin, että Blight kattoi tämän hallintokysymyksen hyvin, mutta yhteen toimivuudesta sanoisin, että tavoitteena pitää olla vahvat, hyvin hallinnoidut keskusvastapuolet ja hyvä kilpailu, eikä suinkaan tällainen pohjaa kohti käytävä kilpajuoksu. Kyse on pohjimmiltaan infrastruktuurista ja johdonmukaisuudesta. Keskusvastapuolten pitää pystyä osallistumaan toimintaan ja kilpailemaan, mutta mielestäni ei tarvita mitään erityisiä riski, riskirahastojärjestelyjä keskusvastapuolten osalta. Okay, um, first of all I would like to comment on... Ensinnäkin haluaisin kommentoida avoimuutta ja sitä, miten, pitkälti avoin, miten pitkälle avoimuuden pitäisi mennä. Meidän kannaltamme katsottuna me haluaisimme, että sama avoimuus olisi OTSO, OTC johdannusmarkkinoilla standardisoitujen tuotteiden osalta, joten yleisön pitäisi voida nähdä reaaliajassa, mitä kauppaa on tehty, summat, hinnat, määrät, minkälaista tyyppistä tuotteista on kysymys, emmekä me usko, että eh, keskustelusta pitäisi näyttää, mutta tiedon pitäisi kuitenkin eh, kulkea säätelijöille. Tämä on sellainen asia, josta olemme keskustelleet yksityiskohtaisesti. Nyt ollaan juuri keskustelemassa eh, räätälöissä ratkaisusta kaasun osalta, päästöjen osalta ja saataisiin säätelyä, jonka kautta saataisiin aikaan luottamusta markkinoilla. Mitä tulee sitten äh, kaupparekistereihin, meidän mielestämme pitäisi olla keskitetty kaupparekisterit äh, omaisuusluokittain. Tämä on asia, josta jo kärsimme tällä hetkellä, koska monet kansalliset säätelijät pyytävät erityyppistä raportointia eri muodoissa ja eurooppalaisen yrityksen on vaikea täyttää kaikki nämä vaatimukset. Tämä olisi helpompaa, jos olisi keskusrekisteri. Ja sitten lopuksi haluaisin vastata kysymykseen, joka esitettiin ja koskee erityisesti EUn. Näemmekö me vaihtoehtoja riskien, riskiltä suojautumiselle ilman, että käyttäisimme johdannaisia? Meidän näkemyksemme on, että haluaisimme nähdä markkinat, jotka ovat kilpailukykyiset, joilla on, jotka ovat likviditeettiä, ja, ja tämä, jos tämä on parlamentin ja komissionkin politiikan tavoite, niin se olisi hyvä, ja meistä johdannaiset ovat osa tätä. Jos on tu- muun tyyppisiä tuotteita, ei, silloin ole kysymys standardisoidusta tuotteista, jolloin ei markkinoilla synny likviditeettiä, ja silloin olisi vaikeampaa uusien toimijoiden tulla markkinoille. Ehkä tarvittaisiin voimalaitos sähkön myymiseen joten johdannaiset ovat hyvin tärkeitä suojastamista, positioiden suojastamista varten sekä kuluttajien että loppukäyttäjien osalta. No from... Haluatko panelistit vielä sanoa jotakin? Rayburn? Ei. No niin, Paulson haluaa vielä palata. Kyllä, kiitoksia. Ihan lyhyt kommentti tähän hallinto asiaan, jonka joku kollegoista tässä otti esille. Mielestäni on hyvin tärkeää, että keskusvastapuolet ovat itsenäisiä yksikköjä, jotka määrittelevät riskejä oikea-aikaisesti. Keskusvastapuolet ovat vastuussa riskien määrittämisestä ja niiden suhteen tehtävistä toimista myös vaikeina aikoina. Uskon kuitenkin, että käyttäjien on oltava osa riskin valvontakomiteoita ja on muistettava se, että käytettävät varathan ovat loppukäyttäjien rahaa Joten asia kyllä koskee heitä mitä suurimmassa määrin ja heidän pitäisi siksi olla mukana riskinvalvontaelimissä ja osallistua keskusteluun. Keskusvastapuolten pitäisi kuitenkin periaatteessa olla itsenäisiä. To be on the risk committee. Ja siellä nyökkäiltiin, eli oletko samaa mieltä tästä, että niiden pitäisi olla mukana riskinhallintaelimissä? Kyllä vain. Ja tarvitaan molemmanlaisia toimijoita, niitä jotka vastaavat riskirahoituksesta, mutta myös toisenlaisia toimijoita. Kiitoksia ja toivoisin nyt ehkä, että meidän, meidän meklarimme hiukan kiihkeämmin puolustaisivat omia näkökohtiaan. Jos katsotaan taaksepäin, niin luottoriski, vaihtosopimusten määrähän on aika suuri. Se vastaa Kreikan valtion velkaa suurin piirtein. Voisitteko hiukan kommentoida sitä, että onko luottoriskin vaihtosopimuksilla ollut merkitystä tässä kysymyksessä vai onko se vain ollut ollut yksi osa tätä Kreikan tilannetta. On paljonkaan lisättävää siihen, mitä sanoin kirjallisessa esityksessäni ja kommenteissa, joita jälkikäteen on hyvin vaikea tietää ilman täyttä tietoa, mitä pitäisi saattaa säätiölle, miltä kokonaiskuva pitäisi näyttää. Nämä olisivat minun havaintoni. Olen pahoillani, että en voi olla tätä pitemmälle menevä. We'll have to go back to interrogating Eurostat, obviously. Uh- Täytyy siis kääntyä Eurostatin puoleen näiden tietojen saamiseksi. Haluaisivatko pankit sanoa hiukan enemmän? Blythe mainitsi omassa lausunnossaan, että, että luotoriskitappiot luoda puutteita. Se on väline, jota on käytetty markkinoilla riskien hallinnoimiseen. Se on tavallaan kriisin jälkeisessä tilanteessa asioita käsitellä, mutta on kuitenkin vaikea syyttää nyt Kreikan tilanteesta luottoriskin vaihtosopimusmarkkinoita. Kreikan asia on hiukan, toisenäkin olisi ehkä hiukan liian raakaa esitellä asiaa muulla tavoin. Okay, uh, thank you very much. Selvä, kiitoksia ja Pyydän anteeksi siitä, että näin suoraan hyökkäsin kimppuunne, mutta sitähän varten minä täällä olen. Nyt meillä on sitten viimeinen kysymyskierros. Catherine Styler ja Vicky Ford ovat tässä seuraavina. Catherine, ole hyvä. Thank you to our... Uh, kiitos puheenjohtaja ja kiitos puhujille. Niin, minä haluaisin tarttua äh, tähän luottoriskivaihtosopimuskysymykseen. On puhuttu paljon siitä, miten ne pitäisi erottaa sivuista käyttää äh, vakuutusalalla. Tämän ottavat muun muassa herra Bulman ja erät muut esille. Ja sitten ne, joita käytetään puhtaasti, vakuut, puhtaasti äh, keinottelussa, ne, joita käytetään vakuutuksen, mitä hyviä, ne, joita käytetään sekulu, keinottelussa, ovat pahoja. Ja on aika hassua, että olette puhumaan Kreikan äh, veloista. En tiedä, olitteko yhtä mieltä tästä näkemyksestä. Sitten haluaisin kysyä kysymyksen suoraan Blythe Mastersilta sinusta, teistä Botno, naisena, joka on luonut talouden joukkotuhoaseita, on mielenkiintoista todeta, että Jillian kirjoissa puhuttiin asiasta sitä, miten tätä on väärinkäytetty. Siis ajattelen, tietysti tiedät se, mitä tiedät nyt. Mitä olisit tehnyt kenties eri tavalla? Okay, uh, um, next. Selvä. Ja seuraava kysymys Vicky Fordilta. Aluksi haluan kiittää esittelijää ja haluan kiittää esittelijää siis samoin kuin sihteeristöä tämän äärimmäisen hyödyllisen kuulemisen järjestämisestä. Kysymyksiä koskee loppukäyttäjän kustannuksia, sillä minulla on käynyt delegaatioita, jotka ovat olleet huolestuneita siitä, että suojauskustannukset ovat nousussa ja esittäneet lukuja tämän tueksi. En oikein tiedä, mistä he nämä luvut ovat saaneet, sillä ne voivat olla pankkien kustannuksia tai vakuuskustannuksia. Kukaan ei ole kertonut sitä, millainen vakuus tai millainen pääoma tässä on kyseessä. Ja haluaisinkin tietää, että onko olemassa mitään järkeviä analyysejä, jotka koskevat näitä pääomavaatimuksia tai vakuusvaatimuksia. Ja tähän liittyen kysyn, ajatteletteko, että keskusvastapuolilla pitäisi pääomamielessä olla jotakin nollariskejä? Millainen olisi oikeanlainen pääoman kohtelu, jotta ihmisiä saataisiin innostumaan investoimaan keskusvastapuoliin. Ja Blight toteaa omassa esityksessään, että että keskusvastapuolten pääomaa pitäisi kohdella samalla tavoin kuin keskitetysti selvitettävissä tapauksissa, jos se on vertailukelpoinen tapaus. Eli tässä kysymykseni siis. Kiitoksia ja et ollut viimeinen, sillä Sven tuli ihan viime hetkellä paikalle. Sven, ole hyvä. Ää, eh. anteeksi vain Viki. Niin, pohjimmiltani minulla olisi kaksi kysymystä. Ensimmäinen kysymys on, monet ovat puhuneet siitä, että pitäisi olla tiettyjä poikkeuksia ää, eh, loppukuluttajille. Nähtyäni viime kriisin oli joitakin loppukuluttajia tai niin sanottuja loppukuluttajia, jotka itse asiassa olivat rikollisia kaupan tekijöitä, jos katsoo Enronia esimerkiksi. Joten kysymys kuuluu, pitäisikö olla kynnys ja miten tämä kynnys voitaisiin asettaa, jotta voitaisiin tehdä ero todellisten loppukuluttajien ja sellaisten loppukuluttajien välillä, jotka itse asiassa ovat investointipankkeja, jotka harrastavat jonkinlaista loppukuluttamista. Ehkä minun englantilainen tuli täysin selvää tässä yhteydessä. Esimerkiksi Siemens on usein kuvattu Saksassa investointipankkina, joka harjoittaa jonkinlaista sähkötuotekauppaa. Tilanne on ehkä muuttunut jonkin verran nyt, mutta näin Siemensia on kuvattu. Minun toinen kysymykseni kuuluisi, se on jopa teoreettisempi. Kuulin, että monet teistä totesivat, että oli tällainen taustalla oleva oletus, jonka mukaan korkea likviditeetti olisi suotuisampaa markkinoilla, jotta voitaisiin saavuttaa eh, tehokkaampaa eh, sijoittamista. Tässäkin pyritään ainakin arvi, varustelemaan tiettyjä säätelyjä, että se voisi kenties ehkäistä likviditeettiä tai vähentää sitä. Miten teidän kannaltanne on? Onko tämä todella nyt vakuuttavasti niin, että korkea likviditeetti johtaa siihen, että on tehokkaampaa markkinatoimintaa? Monien eh, monen työn jälkeen, jota on tehty nimenomaan asymmetrisen tiedon osalta ja ajatellen, mitä kysymyksiä otettiin sille Turnerin uuden tarkastelussa, että miten tämä korkea likviditeetti, onko se, vastaako se todellakin markkinatehokkuutta? Onko tässä korrelointi olemassa? Ja haluaisin kuulla teidän näkemyksenne tästä kysymyksestä. Uh, thank you very much. I, I think... Kiitos. Tämä kysymys oli suunnattu Blatt Mastersille, joten lienee paikallaan antaa hänelle ensimmäinen vastauspuheenvuoro. Vai onko vielä esittelijä Langenilla on vielä yksi pikku kysymys? kysymys, joka koskee viimeisten kymmenen vuoden kehitystä johdannaisten osalta. Johdannaiset ovat niin monimääräistyneet bruttoarvoja ei pidä nähdä äh, risk, markkinariskinä, mutta niiden, ne ovat moninkertaistuneet, joten markkinoiden joustavuus ja äh, likviditeetti ovat siis vaatineet tätä. Nyt haluaisin kuulla kuudelta asiantuntijalta arvioinnin siitä, mitä he ajattelevat tästä ehdotuksesta, että säädeltäisiin asioita niin, että markkinoita äh, pyrittäisiin palauttamaan normaali mittoihin, noin vuoden 2000 mittoihin, koska sen jälkeen brutto markkinat ovat kolminkertaistuneet ja maailman BKT on kaksinkertaistunut, 12 kertaistunut, mutta onko tämä vastuullista vai ei? Okay, um, and we've, uh... Selvä. Nyt meillä ei ole kovin paljon aikaa enää. Kello on siis viisi minuuttia jäljessä tuo, joka tuolla seinällä on. Mutta nyt ensimmäisenä Masters. Taloudelliset joukkotuhoaseet on ilmaus, jonka kuuluisa sijoittaja keksi. Hän on hyvin merkittävä johdannaisten käyttäjä itse, Warren Buffett nimittäin. Olen nähnyt sen asiayhteyden, jossa hän käytti tätä ilmaisua ja olen yrittänyt ymmärtää tätä muotoilua ottaen huomioon hänen oma tuotteiden käyttötapansa. Ja oikeastaan olen hänen kanssaan samaa mieltä siinä mielessä, että johdannaiset ovat nähdäkseni, tai ne voivat olla hyvin riskialttiita ja vaarallisia välineitä, jos väärät käyttäjät käyttävät niitä väärällä tavalla. Ja ymmärtääkseni hän tarkoitti asian näin ja jos ajatellaan äskettäisen finanssikriisin tappioita, niin suuri osa tappioista on johtunut johdannaisista. On kuitenkin totta, että on otettava vaarin siitä roolista, joka johdannaisilla on ollut talouskriisissä. Ja nämä opetukset on tärkeää pitää muistissa ja itse katson, että olen kyllä oppinut paljon näistä kokemuksista. Joitakin asioita täytyy alkaa nähdä hieman erilaisessa valossa. Itse en välttämättä kovin, kovin paljon muuta toimintatapojani, niin sillä olen tarkkailut asiaa melko pitkään ja en nyt mene sen pidemmälle tähän ikäkysymykseen, mutta kuitenkin yksi asia, jota täytyy tarkastella toisella tavalla, AIGstä tuli hyvin tärkeä markkinoiden osallistuja ja sen mittakaava järjestelmässä oli hyvin merkittävä ja se kävi paljon kauppaa johdannaisilla sellaisessa mittakaavassa, että ylemmän johdon ja riskinhallinnan johdon olisi pitänyt kyllä puuttua tähän asiaan. Meidän ei koskaan pidä tuudittautua siihen uskoon, että mikään yritys voisi toimia näillä markkinoilla riskialttiisti ilman, että siihen puututaan. Se, miksi tämä jäi huomaamatta, ja tästä päästään toteamukseen numero kaksi. Kaikissa omaisuuslajeissa olisi pitänyt olla pakollinen valvontaraportointijärjestelmä. Jos näin olisi ollut, niin silloin ei olisi päädytty tähän tilanteeseen. Jos kaikista omaisuuslajeista raportoidaan, silloin tiedetään, missä riskit piilevät, minkä tyyppisiä ne ovat ja miten eri toimijat sijoittuvat markkinoille. Ja viimeiseksi totean vielä, että monet vastapuolet olivat verkottuneena monin tavoin keskenään ja kun sitten kriisi tuli ja luottamus markkinoihin hävisi, niin valvontaviranomaisten oli pakko toimia ja käyttää myös veronmaksajien rahoja, sillä oltiin peloissaan siitä, millaisia seurauksia siitä tulisi, jos ei tehtäisi mitään. Ja tämä oli se kolmas tärkeä opetus, joka tästä tarinasta on löydettävissä finanssikriisin aikoina toimittaessa on selvästi kasvatettava keskitetyn selvittämisen määrää johdannaismarkkinoilla. Ja jos kaikki nämä kolme seikkaa olisi otettu huomioon, niin AIG-keissiä ei olisi tapahtunut. Toinen kysymys oli sitten tekninen luonteeltaan, mitä tarkoitan kahdenvälisellä vakuuksien antamisella. Se on hyvin laajalle levinnyt käytäntö, jota noudatetaan johdannaismarkkinoilla jo nyt. Siinä vastapuolet siis takavat toistensa riskin. Ja vakuudet voivat olla käteismuotoisia voidaan myöskin käyttää pörssiä tai keskitettyä vastapuolta vakuuksien antamisessa. Joskus esimerkiksi, jos pankki käy kauppaa suuren energiayhtiön kanssa energiasta, voitaisiin ottaa esimerkiksi raaka-ainevarasto vakuudeksi tai muun tyyppisiä vakuuksia ja antaa luottoa sen arvosta Tämä olisi yksi tapa saada aikaan talouskasvua ja kannustaa kasvuun. Pääomasäännöksissä on otettava huomioon hyvin erityyppiset riskit. Koskaan esimerkiksi keskusvastapuoli ei voisi ottaa lentokonetta vakuudeksi. Miksi? Siksi, että sitä ei voi realisoida viidessä minuutissa. Voihan sitä yrittää, mutta en usko, että sitä ainakaan kovin kannattavaa transaktiota tulee. Tätä siis tarkoitti tuolla kommentilla. Niin. Sitten kysymys siitä, että ihmiset, että jotkut markkinoiden toimijat ovat susia lampaiden vaatte- vaatteissa esittävät luotettavaa kaupankävijää, mutta eivät sitä ole. Jos meillä olisi tämä loppukäyttäjäpoikkeus, niin voitaisiinko silloin päätyä suuriin suojausrahastoisiin, rahastoihin tai vaikeuksiin loppukäyttäjille, jotka tekevät paljon bisnestä. No, vastaukseni tähän on se, että juuri tästä syystä tarvitaan valvontaa ja raportointia ilman poikkeuksia. Ja sitten tarvitaan valvontaviranomainen, joka voi pyytää jotakin loppukäyttäjää perustelemaan toimintaansa ja osoittamaan, mitä toiminnan taustalla on. Ja siksi uskon, että täällä esitettiin se suositus, jota itsekin kannatan. No, miksi tämä on tärkeää ja johtaako se välttämättä tehokkuuteen, oli yksi kysymys. Olen lukenut samoja tutkimuksia kuin te ja on sellaisia olosuhteita, joissa nämä kaksi seikkaa eivät kulje rintarinnan. Yleensä näin on, mutta ei aina. Ja tämä oli ihan asianmukainen huomio. likvidien markkinoiden tunnusomainen piirre on se, että on olemassa käypä hinta, jonka joko sinä itse tai joku muu voi tuotteesta maksaa. Ja tämä on sellainen seikka, joka erityisesti finanssikriisin aikana johti suuriin toimintavaikeuksiin globaalissa finanssijärjestelmässä ja aiheutti ne seuraukset, jotka nyt tunnemme ihmisten riskinhallintakyky siinä mielessä, että he joko oman toimialansa osana harjoittavat tai he voivat suojautua toisten henkilöiden aiheuttamilta tai toisten toimijoiden aiheuttamilta riskeiltä, kuten esimerkiksi Lehman Brothersin tapauksessa tapahtui. Silloinhan oli niin, että joillakin vastapuolilla oli vakuudenantajana Lehman Brothers ja sitten kun kävi niin kuin kävi, niin suojausta ei enää ollutkaan. Ja tämä on sitten jälleen markkinariskien alaan kuuluva tilanne. Kiitoksia ja kiitos siitä, että käsittelit monia kysymyksiä hyvin perusteellisesti. Kuka sitten haluaisi ottaa käsittelyyn johdannaissopimusten tyypilliset piirteet. Look, just, just on that one point. Niin, niin tämä asia markkinoiden osalta, totta kai tehokkailla markkinoilla on terve tasapaino kysynnän ja tarjonnan osalta ei pidä sulkea osanottajia pois näiltä markkinoilta. Täytyy varmistaa selvästikin se, että kaikki osanottajat ovat hyvin säädeltyjä ja että säätelijät itse tietävät, mitä on tapahtumassa. On vaarallista Eh, ryhtyä sulkemaan pois osanottajia, joilla, jotka pystyisivät osallistumaan. Kysymys sopimusten lukumäärästä. Nimenomaan luottoriskin vaihtosopimusmarkkinoilla on pyritty vähentämään eh, jäljellä olevia eh, vaatimuksia. Tällainen nimellinen on hyvä käsite, mutta toisaalta pitkällä tähtäyksessä sen nimellis arvo on, tietysti ovat hyvin erilaisia markkinoilla, mutta nämä ruotsinkielisyydessä on tehty, pyritty vähentämään nimellisiä saatavia. Ja totta kai se omaisuusluokka, jota minä edustan, se on pyrkinyt saman alemmaksi näitä nimellisiä arvoja. Meillä on välineitä, joiden täytyisi olla aggressiivisempia eh, tässä, mutta me siis puhumme näistä nimellisistä arvoista, senkin tässä kaikkein parasta, puhutaan tässä riskistä, mutta kommentti on hyvin tehty, minusta meidän pitäisi enemmän pyrkiä vähentämään eh, sopimuksia. Kiitoksia. Rayburn haluaa näköjään myös puheenvuoron. Niin haluaisin ottaa esille kaksi asiaa äskeistä kysymyksistä. Ensinnäkin loppukäteen kustannukset. Eittämättä kustannukset ovat suuret, Ja suorat kustannukset, jotka liittyvät siihen, että rahaa sitoutuu vakuuksiin, ovat suuret. Ja siihen tulee lisälle uusien, lisäksi uusien toimintatapojen myynti, ö, muodostaminen. Ja nämä ovat siis tähän selvitet, keskitettyyn selvittämiseen siirtymiseen liittyviä riskejä ja kustannuksia. Tämä on kuitenkin osa tätä pakettia ja esimerkiksi CD4 on pääomaan liittyviä määritelmiä. Mielestäni ampuisimme itsemme jalkaan, jos EU ja Yhdysvallat kääntyisivät sille kannalle, että poikkeuksesta täytyisi luopua siksi, että kaikki että se ei voisi koskea kaikkia. Kasvujen, kulujen kasvaminen on dokumentoitu erittäin hyvin ja monet loppukäyttäjät tällöin luopuisivat suojaamisesta siksi, että kustannukset olisivat liian suuret. CD4-neuvotteluprosessissa ja Baselin prosessissa tämä on tärkeä kysymys. Politiikkoja täytyy lähentää toisiinsa Ja tällähän on selkeitä yhtymäkohtia Baselin rahoitusjärjestelmän puhdistaminen on tietenkin tärkeää, mutta se täytyy tehdä hyvin harkitusti. Kiitoksia. Ja Feuk pyysi puheenvuoroa. Enronin, Enronin tapaus mainittiin. Ja minusta se se on sellainen, joka voitaisiin hoitaa uutiseen johdonnaisten säännöksillä, jos puhutaan rikollisesta toiminnasta ja monia muitakin sääntöjä, mutta äh, tätä ei kuitenkaan voitaisiin hoitaa pakollisella selvittämisellä. for the floor. Ja Paulson on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Couple of the niin, pari kysymystä, joita on käsitelty. Ensinnäkin se, mitä juuri sanottiin keinottelusta ja suojautumisesta, miten voidaan erottaa hyviä pahat, huonoist, pahat hyvät ja pahat toisistaan. Mutta tämä on hyvin vaikea, hyvin vaikea seurata käytännöllisesti katsoen tätä. Minä uskon, että se, miten voitaisiin päättää se, mikä mahdollisesti saattaa olla systeemin kannalta vaarallista, on siinä koko on se, joka on vaarallista. Ja se on se, josta voidaan olla melko varmoja. Sitten toinen asia, se, että odotet, odotetaan keskus vastapuolelta pääomavaatimuksia. Keskustapuolet ovat hyvin erityisiä välineitä. Ne on luotu käsittelemään riskiä. Siksi ne ovat niin tärkeitä aikoina, jolloin halutaan keskittää huomiota riskinhallintaan. Se, että odot, on hyvä luoda houkutteita osantajille niin, että ne saavat aika lisää selkeyttä näihin selvitysyhtiöihin sitten vielä yksi kommentti kustannuksista, joita syntyy siitä, että on tällaisia kollateraalivaatimuksia selvitysyhtiöille. Totta kai siihen sitä, sito, se sitoo talo, vara, varoja ja riskin hallinta vaatii sitä, että kaikki joutuvat hyväksymään tällaisia velvoitteita. Mutta minä kuitenkin sanoisin, että jos käsitellään tällaista riskiä toisella tavalla ilman, että kollateraalisia vaatimuksia asetetaan otetaan käyttöön suojelemaan positioita, niin silloin on olemassa riski. Tästä riskistä on kustannuksia siksi, että se ei olisi avoin tai että sitä ei tehty sillä, että laittaisin äh, käteistä äh, kollateraaliin, mutta selvitysyhtiö tässä tapauksessa tekee riskistä avoimen ja varmistaa sen, että sitä käsitellään kurinalaisesti. Kysymys on siitä, että musta kissa otetaan ulos mustasta huoneesta ja näytetään kaikille se valaistussa huoneessa. Kiitos. Thank you very much. Uh, Mr. Jouet had... Kiitoksia. Ja halusiko herra Jouet vielä puheenvuoron? Haluan lyhyesti vastatakseni eri kysymyksiin. On totta, että on vaikea erottaa hyvät ja huonot tuotteet. On selvää, että tässä vaihtosopimuksessa Kreikan osalta oli paljon sellaisia tapauksia, joissa ei ollut papereita ja nämä toiset sitten siirtyivät spekuloimaan, toiset pyrkivät löytämään kysym- asioille papereita. On hyvä, että säätelijät tekevät yhteistyötä aktiivisten toimijoiden kanssa tarvitaan myös selvittämistoimia ja AIG-tapaus on erittäin selkeä, koska siinä oli kuluja, joita suuret investointipankit olisivat joutuneet kantamaan loputtomiin ja päätös, joka tehtiin, oli oikea muussa tapauksessa. Ja siis ta- tällaisessa tapauksessa rahoituslaitokset joutuvat kantamaan ja kestämään nämä kulut. Eli rahoitusalalla täytyy tehdä päätöksiä myös verotusten kannalta. Sitten toinen seikka, joka tuli esille – Svenin puheenvuorossa operaattoreille ja näille toimijoille ja loppukäyttäjille pitää olla sellainen tilanne, joka kannustaa selvittämiseen. Sitten pitää määrittää kynnykset loppukäyttäjille ja katsoa, mikä on bruttotulos ja jos poikkeuksia sallitaan, jos siinä tapauksessa, että tiettyä kynnystä ei ole ylitetty, silloin voidaan edetä tällä tavalla. Sitten kolmas seikka, kun ajatellaan tilannetta likviditeetin ja taloudellisen performanssin välillä – markkinoilla on entistä enemmän kuluja ja likviditeetti suhteessa loppukäyttäjään on tärkeä. Ja kun ajatellaan rahoitusta, ma- markkinoiden likviditeetti on ottava huomioon – taloudellisen kasvun kannalta ja tämä ajatus on mielestäni tärkeä. Sitten näiden johdannaisten volyymi, siitähän herra Langen sanoikin, eli meidän täytyy palata tällaisiin järkeviin ehdotuksiin ja järkeviin määriin, kun ajatellaan volyymin määrää, niin meidän täytyy palata siihen tilanteeseen, jossa oltiin silloin, kun markkinat toimivat norma- normaalilla tavalla. Kun ajatellaan erilaisia organisaatioita, erilaisia järjestelmiä, täytyy tarkastella sitä, mitkä olivat ne kohdat, jossa järjestelmät kaatuivat. Ja nyt kun tarkastellaan asiaa tässä vaiheessa, tilanne on helpompi hahmottaa tästä perspektiivistä. Um, thank you very much. Kiitos. Kiitän panelisteja heidän panoksistaan keskusteluun ja sitten käännyn esittelijän puoleen, jotta hän voi vetää tätä keskustelua yhteen. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää näitä kuutta panelistia ensinnäkin. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen keskustelu ja siinä esiintyi paljon asiantuntemusta. Uskon, että me kaikki lainsäätäjät ovat, olemme täällä parlamentissa nyt kuulleet paljon uutta tietoa ja uusia argumentteja tästä aiheesta. Esittelitte erilaisia näkökohtia asiaan ja uskon, että keskustelu voidaan vetää yhteen niin, että Olemme melko pitkälle yhtä mieltä siitä, että tarvitaan lisää avoimuutta, tarvitaan toisenlaista säätelyä kuin nyt ja tarvitaan riippumattomia selvityslaitoksia. Yksityiskohdissa on kuitenkin vielä paljon asioita avoinna ja käsittelemme seuraavassa esityslistan kohdassa mietintöä, joka koskee tätä asiaa ja meidän tehtävämme on sitten näitä yksityiskohtia pohtia. Kiitämme panelisteja ja toivomme, että he ovat käytettävissä asiantuntijoina myös tämän lainsäädäntöprosessin jatkuessa. Olemme tottuneet siihen, että saamme asiat ajallaan valmiiksi ja olen tyytyväinen siitä, että melkein kaikkiin kysymyksiin, ei tosin kaikkiin, mutta hyvin moniin kysymyksiin saatiin perusteelliset vastaukset. Kiitän panelisteja oikein sydämellisesti ja toivon, että pystymme par, parlamentin enemmistön toimin toteuttamaan tärkeät johtopäätökset tästä keskustelusta. Tämänhetkisen aikataulun mukaan 17. toukokuuta päätämme tämän asian käsittelyn valiokunnassa. Sen jälkeen vielä hierotaan kompromisseja ja komissaari Barnier on todennut, että kesä-heinäkuun vaihteessa hän tekee ensimmäiset konkreettiset lainsäädäntöehdotukset ja siihen mennessä mekin olemme saaneet oman kantamme sitten valmiiksi. Kiitoksia. Um, well, thank you very much. I think somebody wants to give some applause. Kiitos. Ehkäpä panelisteille haluttaisiin antaa aplodeja. Right. Um, we, we, we now will be moving on to an exchange. Nyt siirrymme sitten ajatusten vaihtoon, joka koskee lau tarkistuksia, jotka on tehty mietintöön. Right, right. Okay, oh, oh right. Well, the 17th of May. Niin, 17. toukokuuta ei vielä ole täysin varma. No niin, joten on ehkä syytä odottaa virallista versiota, kun olemme selvittäneet aikataulun, koska tämä saattaa mennä päällekkäin eh, kriisivaliokunnan tärkeän työn kanssa. En tiedä, kukaan nyt lähdössä vai kukaan jäämässä. Ajattelin, että näin olisi tapahtumassa siinä tapauksessa. Puheenvuoro on jälleen esittelijällä. I, I, he's coming, he's coming. Ja, vielen Dank. Äh, ich darf dann gleich... Kiitoksia. Saankin sitten välittömästi jatkaa hiukan mutkikkaammalla aineistolla, joka on näiden tarkistusten käsittely. Lähtökohtana meillä on äh, mietintöluonnos, joka, jota et, joka voi olla täysin täydellinen. Ja siksi olenkin iloinen siitä, että kollegat ovat tehneet lisää ehdotuksia. Minä haluaisin aluksikin korostaa sitä, että me varmastikaan tässä elimessä emme voi tehdä toimituksellisia muutoksia. Me tulemme tämän mietinnön viime kädessä, tästä lähden liikkeelle viime, tulemme todennäköisesti saamaan siihen lähes kaksinkertaisen määrän johtopäätöksiä ja kommentteja kuin nyt tällä hetkellä on tilanne luonnoksessa. Jos nyt ajattelee näitä yksittäisiä kohtia, niin ei ole olemassa mitään ongelmia, jotka liittyisivät tarkistuksiin. Minä käyn ne lävitse yksi ja kaksi viitteenä aikaisempiin päätöksiin ja työryhmiin, ne voitaisiin hyväksyä. Sitten on sen jälkeen joukko viittauksia eh, johdantosan kappaleissa, jotka koskevat jo erilaisiin eh, korkotasoisiin äh, aikeihin ja johdannaisten hyödyllisyyteen ja niiden hyödyllisen kuvailumiseen, Uskoakseni tässä voisi olla kompromissi, joka koskisi tarkistuksia kolmesta kuuteen ja joka menisi aina yhdeksi tarkistukseen saakka, jolloin voitaisiin tehdä tällainen toimituksellinen ratkaisu, joka ottaisi huomioon kaikki mahdolliset näkökannat. Tätä minä ehdottaisin ja tämän kompromissin minä voisin tällä viikolla työstää ja lähettää tiedoksi kaikille jäsenille. Sitten meillä on toinen kohta, joka koskee erityispiirteitä, joita on pienillä ja keskisuurilla yrityksillä. Tarkistus numero 10, jota pidän hyvänä mutta joka konkreettisesti jättää vielä paljon mielenkiintoiselle varaa. Tarkistus 11 on kansainväliset standardit, mutta joka siitä huolimatta, jos se huolimatta pohditaan sitä, että pitäisi myös olla eurooppalaisia määräyksiä, tämäkin minusta olisi hyvä. Tarkistus 12 kollega Godesilta Siinä on otettu tämä brutto myyntiarvo ja riski. Ajattelen Baselin kansainvälisen pankin tietojen osalta korjannut. Sitten tarkistus numero 13. Se voitaisiin sisällyttää tähän samaan. Tarkistus 14. Kollega Canfin on ottanut uudempia selvityksiä johdannaisista, jossa on otettu tietojen epäsuhtaisuuksia esille. En tiedä, tiedä onko tämä nyt välttämätön tässä mietinnössä seminaarin tapoinen hylkäämään, siksi että me tiedämme, että 50 prosenttia kaikista johdannaisista ylipäätään ovat sellaisia, että niillä käydään kauppaa pörssissä. Nimenomaan ajattelen ongelmallisia johdannaisia, ja sitten äh, meillä on tarkistus 15 Klintsiltä. Se viittaa vaskuun, kasvuun ja vipuvaikutuksiin. Sekin minusta on hyväksyttävä. Sitten 16 kollega Kratsan tarkistus, joka koskee keinottelua Kreikan joukkovelkakirjojen luotton riskivaihtosopimuksilla – ja miten se on vaikuttanut Kreikan kriisiin. Saatoimme äskeäkseni juuri kuulla entiseltä ministeriltä ja asiantuntija Zuelta, että velat ovat todellisia, eivätkä velat ole olleet keinottelun kohteena, vaan se, eh, miten eurovyöhyke on pystynyt olemaan toimintakykyinen minun tietojeni mukaan. Tämä CDS-volyymi, eh, siis luottoriskivatsopimusten lojuus on yksi kolmasosa koko Kreikan ulkomaan velasta, ei sen enempää. Kaksi kolmasosaa siis ei tule katetuksi näiden kautta, ja en tiedä, voidaanko tästä nyt puhua liioitelusta, velkaantumisesta. Minä voin, voin tarttua tähän aiheeseen eh, ja katsoa, miten löydämme jonkin ratkaisun. Sitten mutki, mutkikkuus ja se, että tätä riskiä pitäisi pystyä hoitamaan kunnolla tästä olemassa, niin käsikseni on olemassa yksimielisyys, voitaisiin saada aikaan kompromissi kaksi, jossa voitaisiin löytää järkevä muotoilu, jonka kaikki, jossa kaikki varmasti voivat löytää omat kantansa. Sitten on tarkistus 22, joka valiokunnan puheenjohtajalta sitä olisi valmis tukemaan, että syrjimätön pääsy kauppapaikoille täytyy varmistaa ja keskusvastapuoliyhteisöjen sääntely takaa sen, että markkinat ovat oikeudenmukaisesti ja tehokkaasti. Mutta tämä yhteentoimivuus on myöskin nähtävä tässä yhteydessä, joten tämä on hyvin vaikea kohta, joka viime kädessä on sellainen, että siitä vielä täytyy käydä keskustelua konkreettisissa, niin että aika konkreettinen muotoilu. Sitten asia, joka on useampaan otteeseen täydennyksissä, lähes identtisiä tarkistuksia eri kollegoilta, jossa kaikissa pyritään säätelemään samaa, ja jotka kaikki voidaan mainita myönteisesti. Sitten tarkistus numero 26 Rova Matalta. Siinä myös puhutaan Kreikasta. Ja tämä muotoilu tässä muodossa, se minusta voitaisiin hyväksyä, joten suhtaudun siihen myönteisesti, samoin 28 kollega Skinnerilta. <clears throat> 29 puheenjohtajalta. Siinä on kysymys siitä, onko niin, että tämä ylipäätään sopii tähän eh, systematiikkaan johdonmukaisuuteen, vai pitäisikö tehdä oma kompromissinsa. Johdonsa kappaleesta F, siinä on ehdotettu sen poistoa, olen tätä vastaan. Ja olisin valmis tukemaan Swinburnin tarkistusta ottaen huomioon valitsevan periaatteen, että jokaiselle riittää vähäinen markkinoiden lisäsääntely siksi, että niitä käsittelevät ammattilaiset asiantuntijat. Sehän on tänään hyvin vaikuttavalla tavalla käynyt ilmi asiantuntijoiden täällä ollessa, koska koska markkinoiden tuloksista, avoimuuden puutteista ja siksi tarvitaan säätelyä, koska ei ole säädetty yhtään mitään. Samoin kaikki tulee sisältymään tar- kompromissitarkistukseen numero kolme, joka sitten kattaisi tarkistukset 29.34. Sitten meillä on 35-42 tarkistukset, ja jossa puhutaan loppukäyttäjistä ja myöskin pienistä yrityksistä. Uskoakseni tässäkin voitaisiin kuvitella, että kaikki tarkistukset kootaan yhteen kompromissiin numero neljä. Sitten tarkistus 37 Ferberiltä. Siitä tarvitsisin hiukan lisäselvityksiä. Minulla on siinä plus vieressä, mutta en vielä ole oikein ymmärtänyt sitä. Hyvä. Sitten 40 äh, luvut minun mielestäni ovat liian alhaisia. Rahoitusrahoitukset kattavat vain 50 johdon, prosentin johdannusmarkkinoista. Uusimpien tietojen mukaan, joita komissiolta on saatu, ja markkinatietojen osalta, joita Euroopan keskuspankilta on saatu, on, kysymys olisi 13,5 prosentista, joten siihen laittaisin, jätäisin luvut pois, jolloin tämä säilyisi joustavana tämä kohta. Sitten tarkistus 43-48. Ne kokoan kompromissiin. Siinä kollega Ulle Schmidtin kollega Clinchin ja Swinburnin muotoilut miellyttävät minua parhaiten, ja liberaalien kollegan Goulard on minusta hiukan ongelmallinen. <clears throat> Mutta tulemme esittämään kompromisseja. Sitten tarkistukset 49 ja 50. Ne ovat sellaisia, että niitä ei ole kestelty, niin sehdotaan kohdan yksi poistamista. Tässä ovat muiden tekemät tarkistukset parempia. Kompromissi kuusi sitten tarkistuksille 51-56, jossa puhutaan muut kuin rahat, rahoituslaitokset ja loppukäyttäjät. Tässä tarvitaan erityisiä sääntöjä. Uskoakseni tämä tulee olemaan mahdollista tässä kompromississa koota kaikki tämä yhteen eikä sitten tule erilaisia esityksiä, joissa lähestulkoon kaikissa sanotaan samaa. Sitten moninuottoisuutta, tarkistus 57, 78, 63 ja 64, 65, jotka koko, kokoaisin tar- kompromissitarkistukseen numero 7. Siinä on kysymys näistä selvityskeskuksista, kilpailusta, riskeistä ja uskoakseni uskomatonta on se, että kaikki viisi tarkistusta ovat ranskalaisilta kollegoilta neljästä eri poliittisesta ryhmästä. Näyttää siltä, että ei valitse vielä yksimielisyyttä. Kompromissi kuitenkin on mahdollinen ja siitä me sitten vielä joudumme keskustelemaan. Sitten tarkistukset 67, 68, 60, 59, jotka sopivat yhteen aiheellisesti. Kysymys on siis näistä äh, luottoriskivaihtosopimuksista ja suosituksista, jotka, jotka on saatu G20-valtiolta ja Yhdysvaltain viranomaisilta täytyy löytää vielä sellainen muotoilu, joka olisi sopiva, se ei vielä ole valmis. Sitten tarkistus 60, joka koskee Kreikkaa. Sen, sitä olen valmis tukemaan kollega Gulardin tekemässä muodossa. Gulard. Niin. No niin. Sitten kollega Bulmanin ja kollegojen Bulman ja Domenici ehdotuksia niihinkin plussa. Tarkistukset 62, 69 ja 61 ja 59, jotka ovat pitkälti hyvin samankaltaisia, hyvin pitkälti samankaltaisia ranskalaisia, joihin on lisätty myöskin italialaista maustetta. Mä ongelmia 63 kanssa äh, Kanfanilta. Alik 73, joka koskee äh, määrien hallintaa, ohjaamista. Tämä olisi liikaa tässä säädöksessä ja 73 siis sen hylkään, koska olin sitä mieltä, että me voisimme nyt tarvitsisimme puitteita lainsäädännössä määrien säätelylle. Tässä voidaan keskustella. 74 Beres. Sitä olen valmis tukemaan. Tietosuoja on turvattava. Sitten tarkistukset 75, 75, 83. Nämäkin kaikki sama sisältöisiä, ranskankielisiä, myöskin muualta täällä on tarkistuksia. Tässä on kysymys kohdasta yksi eh, päätöslauselmaesityksessä tervitään komission aloitetta OTC-johdannaisten parempaa säätelyä ja, standardisointivaatimuksia ja transaktiorekisterin eh, luomista, että yleinen vaatimus. Ne voidaan koota yhteen, niin kuin kollegat ovat sen tehneet eri muodoissa. Tämä voidaan tehdä toimituksellisesti. Sama koskee kohtaan yksi A tehtyjä esityksiä, 81-84, jotka ovat myös samansisältöisiä. Tarkistus 84 on näistä poikkeus kollega Ulle Schmidtiltä, eh, koska niistä voidaan antaa suurin piirtein kaikista myönteinen vastaus 87 asti. 88 viiva 99 ne käskevät, käskevät toista vaatimusta – tulevassa kaikki stanisoitavat johdannaiset voitaisiin, niiden kanssa olisi pakollinen riippumaton selvitys. Tässä on olenlaisia esityksiä Ulle Schmidtiltä, Thomas Mannilta, Guzesilta, Beresiltä, Kuladilta, Dominicilta, Gossesilta, Swinburneilta, Kaufmanilta, Klintsiltä ja Rova Bolsilta ja ne kaikki Antrag numero 9. kootaan kompromissiin numero 9. Sitten numero 100 kollega Karasilta. Sitäkään en ymmärtänyt. Joten oli laittanut miinuksen. En ole vielä puhunut hänen kanssaan. 101. Klints täyttää edellytykset plussaa varten. Se on selkeä ja avoin siinä, miten siinä esitetään otc markkinoiden operatiivista valvontaa pörssin ulkopuolella. Sitten 102 karasilta en sitäkään oikein ymmärrä. Sitten tulemme päätösomaistuksen kohtaan kolme. Siinä on kysymys siitä, että jokaista hinnan on kuvasta paremmin riskiä markkinatoiminnan on vastattava tulevan markkinastruktuurin kustannuksista veromaksajien sijaan. Joten viittaus veromaksajiin minun alkuperäisessä ehdotuksessani, siinä on tietysti jokin ideologiaa, siksi tarkistukset ovat hyvin kelvollisia arvosteltaviksi. Ja ehdottaisin, että Thomas Manns Swin ja Ferveltaan huomioon. Kysymys on enemminkin toimituksellisista ehdotuksista. Sitten kollega Klints haluaisi poistaa kohdan neljä. Minäpä taas haluaisin hylätä tämän ja sen sijaan tehdä kompromissin numero 10 108-115. Bowles, Canfin, Langen, Lohmann Langen, Bullman, Dominici, Gozes, Ule Schmidt, Feiju. Tässä on kysymys siitä, täytyy tehdä erottelua johdanneeksi, jolla pyritään suojamerityksen liitetoimit ja sitten taas puhtaat rajoitus, rahoitusmarkkinajohdannaiset. Tämä oli asia, joka nousi kuulemisessakin, eikä ole esiintynyt mitään argumentteja, jolla voitaisiin tehdä tämä erottelu ongelmalliseksi. Ainoa avoin kysymys on se, että eh, olisi tällaiset kahdenväliset eh, selvitysyksiköt, joilla pitää olla oma pääomaan määräyksiä. Ja jos komissio tekee tällaisia, niin, niin täytyy katsoa, mitä tehdään. Täytyy sanoa selvästi, mitä halutaan. Saatamme kuulla yritysten edustajan loppupuheenvuorossa, että tämä olisi, voi olla hyvinkin toivottua, vasta, toivottua toivotusta poikkeavan tulokseen johtava ajatellen Basel kakkosen toimeenpanoa. Siksi tarkistus numero 110, sitten 116. Dominici ja Bulman, hyväksyn sen. Kysymys on kokonaismäärästä ja sen alentamisesta huomattavasti avoimuudella säännöt. Ja sitten sama koskee tarkistusta 117, mutta 118 samoilta herroilta on minusta ideologista. Siinä varoitetaan siitä, että johdannaiskauppa voisi olla muita kuin asiantuntijasijoittajia ja vaatii tällaisten käytäntöjen seuraamista. Tämä ei ole mitään oikeudellisesti, lainsäädännöllisesti pätevä esitys, johon voisimme tarttua pelkkä tämä havainnointi. Haluan siis tämän hylätä. Eihän ole pidä kaikkia järjettömyyksiä ottaa. Sitten 119 kollegalta Goulart. Nyt viimeinkin äänsin nimen oikein. Minusta tämä meni liian pitkälle jälkimmäisessä osassaan. Et, olisi tiedon saaminen Toivottavasti toisaalta viranomaiset olisi tässä voitava pystyä arvioimaan muut kuin rahoituslaitoksen yksittäinen tilanne, tämä kontrollointi liian pitkälle avoimuutta kyllä, mutta ei mitään uutta valvontaaparaattia. No sitten tarkistusta 20, 121, 122, 123. Klintz, Karas, Swinburne, Bowles. Myönteistä. 124. Ole Schmidt. Ja tämä kohta 6 tällä aloitammekin sitten kompromissitarkistuksen 11. Schmatman, Dominici, Goses, Goses Winburn. Ne ovat sellaisia, että ne ainakin osittain merkitsevät toimituksellisia korjauksia, joten me sen kompromissia, joka helpottaa ääntämistä ilman, että sisältöä muutetaan. 131, 130, 131, pidän niitä hyvinä. Kysymys on ilmoitusvelvollisuudesta eh, selvitysyhteisöissä ja rekistereissä ja puheenjohtajan vaatimus siitä, että lyhytaikaisopimukset pitäisi vapauttaa näistä eh, velvoitteista, selvitysvaatimuksista. Nämä joille sunkaan ongelma. Ongelma ovat eh, luottoriskivat sopimukset, miksi ne pitäisi vapauttaa syytysvaatimuksista, sitä minä en oikein tässä ymmärtänyt. Tarkistukset 132 ja eteenpäin 137 saakka. Kompromissi tarkisi toista. Kysymys on Euroopan eh, ESMAN eh, arvoperiviranomaisen toimintavallasta ja selvitysyhteisöistä, niin hyväksymisestä EU- ja kolmansissa maissa – tässä tulee se, mitä minä puhuin, mistä en saanut asian mukaista kunnollista vastausta. Kollega Baltz ehdottaa, että keskusvastapuoliyhteisöjen mahdollisuus saada rahakeskusta lisää tehokkaasti yrityksen äh, turvallisuutta ja luotettavuutta. Te pitäisi pohtia, miten nämä selvitystyöiset eroavat pankkien äh, pääoma määräyksistä, joten ne voitaisiin koota kompromissiin numero 12, 138 keskuspankkien varoista hyväksyttävää, 139 140 kuuluvat tähän, näitä minä en ymmärrä, Wortman Koolilta ja Baltsilta. Haluaisin ylä tänne. Kysymys on oma pääoman vaatimuksista, kun jos ne alistetaan pankkia määräyksille, silloin ei tarvitse enää tehdä mitään lisävaatimuksia pääomasta. Ehkä ne voidaan kota kompromissista. Kompromissi 13, joka koskee kohtaa 8. Baus, Winburn, Karas, Langen. Näissä olen joutunut korjaamaan näkemyksiäni. Luonnoksessa kirjoitin, että, että että riskienhaltijärjestelmät eivät saa olla kilpailussa keskenään, ja että osa markkinaosaajista saisi osallistua näihin nyt muotoiluun siis nyt, että, että nämä keskustapuoliyhteisöt eivät ole täysin pelkästään niistä hyötyjien tukemia, ylläpitämiä, vaan niiden täytyy sitoutua riskiarviointiin, että niiden riskihallintoanalyysi ei ole kilpailusasemassa ja täytyy katsoa, miten ne suhteutetaan selvityskustannuksiin. Tämä on siis se, mitä nyt olen ymmärtänyt. Seitä, mitä asiantuntijat sanovat, kompromissi numero 13 tulee siis menemään aina 148 asti. Ja 100 49 kaikki tämä, mitä koskee kohtaa kahdeksan, voidaan sitoa siihen minun oma, mutta minun oma esitystäni, joka on ollut liian tiukka. Sitten 150 puheenjohtajalta teknisistä normeista, marginaalilaskennasta, tiedonvaihtoprotokollista. Tuen tätä. Sitten 151. Siinä on kysymys ESMAN valvonnasta, riippumattomista keskeisistä markkinoitumista riskinottajista. Tämä on vanha kysymys, jossa olen joutunut korjaamaan mielipidettäni saamieni tietojen vuoksi, ja siksi haluan tukea kollega Domenicin, anteeksi, haluan laittaa miinukseen kollega Domenicin esityksen tai sitoa sen tähän kompromissiin. Skinner 152 plus, myönteinen tuen. Sitten tulemme kysymyksiin, jotka liittyvät kohtaan yhdeksän. Siinä on kysymys yhteisen Euroopan äh, rekisterin luomisesta. Positiot, liiketoimet, joita soittaa pörssistä, mä siis niitä, ja Esman toimintaa ja kaupan avoimuutta. Tässäkin on erinäisiä tarkistuksia. Neljäs, neljä, neljän kertaa, neljäs tapaus, jossa on neljä samansisältöistä ranskalaisilta – siis hyvää lompausta, jota ranskalaiset instituutiot ovat tässä harjoittaneet. Lähden tässä nyt hiukan pystyä viihdyttämäänkin. No niin, tästäkin löydämme kompromissin, kompromissin numero 14. Wir zwei sind uns ausnahmsweise mal einig. Ja, ist in Ordnung. Ist okay. No niin, hyvä on. No sitten meillä on tarkistukset 162-165, jotka ovat lisäyksiä kohtaan 9. Tässä uskoakseni on kysymys siitä, että aina kun kauppaan standardisoidulla johdannaisilla organisoilla markkinoilla mahdollista, silloin täytyy käyttää tällaisia selvityskeskuksia, jotka ovat se on pakollista. Warren ja Skinnerin esitykset ovat tähän nyt sopivia. Kommen die Änderungsanträge 166. Sitten 166. Kysymys kansainvälistä standardeista sekä siitä, miten halutaan ja halutaanko varmistaa yhteen toimivuus selvitys yhteisöjen kesken. Klintz puhui tästä ja todettiin, että siihen liittyy riski kaksinkertaistumisen vaara. Tiedän, että pörssit ja selvitysyhteisöt, niillä on omat toimintatapansa tässä asiassa ja siihen liittyy riskejä, jotka eivät kaikki tänään vielä ole tiedossa. Suhtaudun tähän hiukan skeptisesti. Sitten omat tarkistukseni 167, 168, ja kohta 11 sitten tämän päivän keskustelujen perusteella arvioidaan uudestaan. Sitten kohta 12. Siinäkin on esitetty paljon tarkistuksia. 173-180, kompromissitarkistus 15, pois lukien kollega Kanfäänin tarkistus, joka mielestäni menee liian pitkälle. Tätä lukuun ottamatta siis haluaisin nämä mainitut tarkistukset leipoa yhteen kompromissiin. Kanfään ei varmaankaan ole tähän tyytyväinen, mutta kaikkia ei voi aina miellyttää. Sitten on kohdat 12a ja 12b. Domenici ja Bulman saavat plusmerkinnän. Itsekin olen vielä muuttanut, tehnyt tarkistuksen ja senkin kohdalle merkitsen plussan ja te voitte sitten päättää, onko se oikea arvio. Sitten Kompromissi 16 tarkistuksille 183-190 koskevat kohtaa 13. Tässä kaikki ovat samoilla linjoilla keskenään. Kyse on hiukan muustakin kuin toimituksellisista muutoksista ja uskoisin, että niistäkin saadaan hyvä kompromissi. Sitten tarkistus, tarkistus 191 Schmidtiltä. Siihen suhtaudun myönteisesti. Rajaaminen johdannaisten käyttöön käyttöön silloin, kun ne eivät aiheuta sy- systeemistä riskiä. Samoin 192 ja 3 Bulmanilta ja Kanfäniltä ovat mielestäni hyvät, 194 Swinburneilta samoin ja sitten tarkistukset 195-200, jotka ovat osittain vastakkaisia. Ne koskevat kohtaa 14. Tässä seuraisin mielelläni alkuperäisen tekstin muotoilua ja hylkäsin siihen tehdyt tarkistukset. Sitä vastoin 199 peresiltä olisi mielestäni hyvä lisätä kohtaan 14. Ja sama koskee tarkistusta 200 Schmidtiltä. Kompromissitarkistus 17, tarkistukset 201-207, äh, ne käsittelevät kohtaa 15 ja luottoriskin vaihtosopimuksia näin ollen. Siinä puhutaan niiden kansantaloudellisesta riskipotentiaalista ja yhteensä seitsemän kollegaa on käsitellyt tätä asiaa ja voimme nämä tarkistukset nivoa yhteen. Sitten tarkistus 206. Siinä on kyse toisesta kysymyksestä, nimittäin markkinoiden ja vallan keskittymisestä. Tiedämme, että 80 prosenttia kaikista luottoriskin vaihtosopimuksista ovat sellaisia, että niitä tarjoavat kolme, anteeksi kuusi suurta yritystä. Kaksi, paik- kaksi näistä kuudesta olivat paikalla, JP Morgan ja Deutsche Bank – Lisäksi Morgan Stanley toimii, tarjoaa tällaisia tuotteita ja Kysymys siitä, voidaanko markkinoiden keskittymiselle tehdä jotakin, ei mielestäni sovi tähän mietintöön ja siksi hylkäisin McCarthyn tarkistuksen 208. Beresin tarkistus 209 pyrkii siihen, että eurooppalainen ulottuvuus otettaisiin huomioon keskusvastupuoliyhteisöissä ja aivan samoin Domenicin ja Bulmanin tarkistuksessa 211 käsitellään tätä ja nämä molemmat siis olisi valmis hyväksymään. Nyt ollaan sitten puheenjohtajan tarkistuksessa 210. Siinä todetaan, että luottoriskijohdannaisia voidaan perustellusti käyttää yrityksen toiminnan tai etujen suojaamiseen tietyssä maassa, vaikka valtion velkakirjaa ei voi omistaa. Tästä herää kysymys, että missä määrin luottoriskin vaihtosopimuksia oikein säädellään. Muotoilu sinänsä on tässä oikein, mutta perimmäinen kysymys on se, että ottaen huomioon valtion velkakirjat, joista euroalueella parhaillaan keskustellaan, onko tarkoitus, onko tarpeen asettaa niille jotakin kynnysarvoja tai, tai arvo, määriä. Domenici ja Bulman ovat muotoilleet tämän toisen, nimittäin, että luottoriskijohdannaissuojauksen pitäisi erääntyä maksettavaksi vasta kun kohdeetuutena oleva laina toteutuu ja voidaan todistaa, että se pitäisi rajata lainan määrään. Tämä on aivan vastakkainen ehdotus ja jompikumpi näistä pitäisi, pitäisi valita ja olen taipuvainen kallistumaan Bulmanin kannalle. muuta, muut tarkistukset, jotka koskevat ylärajoja, julkista kaupankäyntiä. Domenici puhuu paikallisten taseiden ja viranomaisten huomioon ottamisesta. En tiedä, kannattaako tämä paikallisuus ottaa tässä erikseen esille. Uskoisin, että ei, mutta ylärajojen ja ylärajat ovat ihan hyvä asia, niinpä Langen, Domenici, Bowles, Canfin ovat oikealla asialla. Anteeksi, siis Canfan ei, ei saa välttämättä tukea tälle omalle tarkistukselleen, mutta muita tukisin. Canfan pyytää komissiolta josta johdannasten kustannushyötyanalyysiä viimeisten kymmenen vuoden ajalta, sillä rahoituskriisi on osoittanut, ettei nykyinen varsin monimutkainen rahoitusjärjestelmä ole tehokas eikä vakaa. Tässä on tässä pyydetään komissiolta jotain sellaista, joka liittyy menneisyyteen, eikä se mielestäni ole paikallaan. Tarkistus 218, Domenici ja Bulman. Siinä on kyse siitä, mitä otetaan mukaan sääntelyn piiriin. Kaikki riskialttiit, johdannaiset, vai kaikki johdannaiset, onko kyse yritysjohdannaisista vai, vai mistä tätä käsitellään eri tarkistuksissa eri tavoin. Tarkistukset 218-226 käsittelevät kaikki näitä Domenici Bulman, Ulle Schmidt, Gose Klintz, Podimata, Gose, Domenici, Beres ja Bulman. Mielestäni näissä kaikissa on kyse finanssilaitosten ja muiden laitosten välisestä rajanvedosta ja siitä löytänemme hyvän kompromissin, jonka saa numeroksi 18. Sitten on lisäehdotuksia lopuksi 17 kohdan laajentamiseksi raaka-aineet ja maataloustuotteet, esimerkiksi gular, ja Gosees ovat tehneet hyviä ehdotuksia tämän suhteen, samoin Bulman ja Beres toimintahäiriöihin liittyen ja keinottelutoimintaan. Niihin suhtaudun periaatteessa myönteisesti. Sitten on useita lisäkohtia niin unohdin vielä mainita, että myös Ferberin tarkistusta mielellään puoltaisin. Sitten meillä on kohdat 17a ja 17b. Niissä on myös identtisiä tarkistuksia. 17a olisi minusta hyvä uusi kohta, samoin 18, jossa perätään kansainvälisesti säänneltyä, kansainvälisesti yhtenäistä toimintaa. Pulman, Koses, Dominici, Canfin muun muassa ehdottavat tällaista. Ja lopuksi 249 tarkistus Gularilta vaatii, että Komission on varmistettava EUn sääntelyviranomaisten ja EUn ulkopuolisten sääntelyviranomaisten vastavuoroinen pääsy Euroopan unionin alueella ja sen ulkopuolella sijaitsevien selvityslaitosten tietoihin. Tässä on kyse siis vastavuoroisuudesta. Tähän mennessä ainoa toimiva instrumentti, josta tänäänkin puhuttiin, on vuonna 2006 perustet, Yhdysvaltoihin perustettu suurten kansainvälisten laitosten selvityskeskus. Jos tämä toteutuisi, niin silloin me saisimme käyttöömme amerikkalaisten keskusvastapuolen tiedot ja tuen tätä ehdottomasti. Samoin Gular pyytää sääntöjen tarkistamista vastavuoroisesti ja niiden mukauttamista ja vastavuoroista tunnustamista – se on mielestäni hyvä. Ja maataloustuotteiden osalta on esitetty paljon hyviä sääntelyehdotuksia. Nyt osa näistä tarkistuksista on tullut käsiteltyä tai esiteltyä tässä. Kaikkia tarkistuksia ei voida ottaa huomioon sellaisina kuin niiden esittäjät toivoisivat, mutta kompromissi ehdotuksiin, kompromissitarkistuksiin. Yritän sovittaa yhteen mahdollisimman paljon näitä asioita ja tämän viikon mittaan sitten muotoilen näitä ehdotuksia. Kiitoksia. Um, thank you very much. I'm sure that that Kiitos. Tästä varmasti on apua varjoesittelijöille ja minä olen yksi heistä. Minulla on nyt hyvin lyhyt puhujalista, en tiedä Haluaisiko joku varjoesittelijäkin käyttää puheenvuoron? Domenici, aivan lyhyesti kenties. Minulla ei ole mitään lisättävää tässä, kun nyt odottelemme kompromissitarkistuksia. Ja sitten kun olemme saaneet ne, sen jälkeen voimme käydä keskustelut vielä esittelijän ja varjoesittelijöiden kanssa. I'll take the floor, the... Selvä, no minä sitten Alden varjoesittelijänä otan puheenvuoron. Esitit kysymyksiä joistakin omista tarkistuksista, niin ensinnäkin 131, jossa käsitellään lyhytaikaisia valuuttakurssisopimuksia ja niiden vapauttamista. Mielestäni Tämä tulee kysymyksen sellaisissa tilauksissa, joissa, tilanteissa, joissa selvittäminen ja Muut toimenpiteet osuvat aivan samaan aikaan. Ehkä tämä hiukan selventää sitä, mitä ajattelin. Sitten 186 puhuu CID4 kaltaisista pääomavaatimuksista ja se on seikka, joka oli tässä äskeisessä kuulemisessakin esillä. Periaatteessa siis tarkoittaa sitä, että jos on kahdenvälinen keskinäisesti vakuutettu tilanne, ja toisenlaisia kahdenvälisiä tilanteita, niin niitä pitäisi kohdella samalla tavalla. Sitten 210. Siinä pyrin varmistamaan sen, että että luottoriskijohdannaisia pitäisi pystyä käyttämään tietyssä maassa, vaikka valtion velkakirja ei olisikaan. Jos yrityksellä vaikka on paljon. Suuret intressit toimia Kreikan kanssa, niin sitten sitä ehkä kiinnostaisi luottoriskivaihtosopimus Kreikan kanssa, vaikka tätä kyseistä velkakirjaa ei olisikaan. Sitten tarkistus 237 on herättänyt paljon mielenkiintoa. Siinä haluaisin käsitellä päästökauppaoikeuksia, siis 237, siis komission ajan mittaan myöntämät luvat ja niin poispäin. Yleensähän näitä asioita käsitellään enemmän ympäristöasian valiokunnassa, mutta mielestäni se on tässä yhteydessä hyvin relevantti asia meillekin. Voidaan vallata nurkkia markkinoilta tai rajata markkinoiden toimintaa paremmin. Tässä olivat siis minun sanomiseni. Ja Sven, oletko varjoesittelijä vai ei? Nyt puhutaan ilman mikrofonia salissa. Sihteeristölle on tainnut tapahtua tekstinkäsittelyvirhe. Mutta Pascal on siis varjosteli. Haluatko käyttää puheenvuoron? Halusin vain korostaa sitä, että valtaosassa tapauksista tarkistukset, jotka ovat ranskalaisilta, ovat samanlaisia, vaikka ne ovat erilaisista poliittisista ryhmistä. Ne eivät olleet kaikki minultakaan, mutta minulla on sama kanta kuin herra Dominicilla. Toisin sanoen pitää odottaa vielä näitä kompromissitarkistuksia. Valitettavasti meillä ei ole ollut riittävästi kuitenkaan aikaa keskustella tähän mennessä, mutta sitten käytämme tilaisuuden, kun kompromissielitykset on tehty. Eh, Langen haluaa vielä palata asiaan. Keskustelun puute ei johtunut aikasuunnittelusta, vaan pääsääkänä kesti 14 päivää ennen kuin tarkistukset menivät käännettäviksi. Minä olen vastuussa pääsiäistauosta. Um, well, we, we, we're all struggling with the workload in general. Kaikkihan me painiskelemme liian suuren työtaakan kanssa, mutta Kei, ole hyvä. Työtä on ollut valtavasti näissä tarkistuksissa, kun on pyritty selvittämään myös sitä, miten saadaan kompromisseja. Odotan mielenkiinnolla sitä, odotan yksityiskohtaista sanamuotoa sitten aikanaan, kun se tulee. Mutta ajattelen kaikkea se, mitä tänään sanottiin Mietin vain, olisiko yksi asia, jota pitäisi erityisesti ottaa esille se, miten rahoitusmarkkinoiden toimijat erityisesti tarvitsevat tavoitteita eh, omaisuusluokittain. Tämä voisi olla yksi tapa ajaa selvittämistä hyvinkin nopeasti ajatellen sitä, että luottoriskivastusmimus on, on eh, siitä 95 prosenttia nyt jo on selvitetty. Minä pitäisi ehkä pohtia sitä, miten voisimme sisällyttää tämän tai miten voisimme rohkaista komissio sisällyttämään tämän tyyppisen esityksen tulevaisuudessa tähän mukaan. Further. Selvä. Ja sitten Ferber. Kiitos. Minua pyydettiin tuomaan valoa tarkistukseen 37, vaikka tietysti omasta mielestäni se on itsestään selvä. Niin esittelijä on oikeassa sikäli, että hän olisi valmis laittamaan tähän nyt plussan ja sen kohdalle miinuksen, koska ne ovat ristinässä keskenään siitä huolimatta. Se, mitä me tänään kuulimme kuulemisessa, siinäkin puhuttiin sitä, mitä, missä tapahtuu realista tavarakauppaa. Siellä ei tule soveltaa muita pelisääntöjä kuin siellä, missä reaali tavaraliikenne poikkeaa siitä, mitä johdonlaisella katetaan. Niin, jos me olemme nyt jo velvollisia antamaan perusteluja tarkistuksiin, niin, äh, niin että nekin päätösivät tänne jonnekin esitysmappiin, mutta se kyllä minulta äh, vie ilon toiminto, toimistoni työltä, jos näitä perusteekin on tähän antamaan se, niin sitä selvää se, puhutaan rahoituslaitoksista ja mitkä ovat rahoituslaitoksia, niitä on annettu muuta kuin wifi äh, määritön MIFITin, koska se, joka oli rahoituslaitos, sitä eivät koske MIFIT-säännöt ja rahoituslaitos taas koskevat MIFIT-säännöt. Myös tämä on selvä asia ja hyvä, jos herra Langen noudattaa vaistoaan ja sen mukaisesti myöskin tekee äänestyslistan. Um. Eine Erläuterung, Frau Mr. Langen, do you, come back at the end. No, no, no, no. Niin, Langen, voisitte sitten lopuksi käyttää puheenvuoron. Ei tässä on kyse teknisestä ongelmasta. Oma-aloitemietinnössä ei ole perusteluja enää, vaan pelkästään lainsäädäntöhankkeissa, ja siksi näitä perusteluja ei ole mukana tässä asiakirjassa. Thank you, Madam Chair. I think you... Uh, Kiitos puheenjohtaja. Niin, kunnianosoituksena uh, haluaisin sanoa herra Langenille, että hän on ollut erittäin ahkera Pidittekö itse lainkaan minkälaista pääsiäislomaa? No hyvä, no se oli sitten hyvä pitkä pääsiäinen. Joten lähes kaikki on tullut katetuksi, mutta ymmärsikö nyt oikein, että tarkistus 200, koska minusta on, se on olennainen, että te haluaisitte tapauskohtaisesti kieltää tiettyjä instrumentteja. You are the funny guy this. Yeah. Teko olette nyt se hauska, hauska kaveri täällä. No, sellaisiahan tarvitaan. Hyvä. Niin, jos kuuntelisitte tänään arvostelua kuulemisessa, niin siis te olette siis kieltämisen puolesta, mutta minä haluan sulkea pois sanan kieltää. Ja herra Zue itse asiassa vastasi tähän kysymykseen. Hän sanoi, että hänen mielestään se ei olisi hyödyllinen väline ja tietää, mitä hän sanoi ja mitä Ranskan hallitus on todennut. He ovat teidän puolellanne, herra Langen, ettekö voisi kuunnella heitä tässäkin tapauksessa, koska tämä ei ole mitenkään hyödyllinen väline. 200, siis tarkistus 200. Said he was in favor of your amendment too. Niin hän siis totesi, että hän kannatti tätä 200 tarkistusta. It's very simple. Do you want to have a ban or not? Niin se yksinkertainen, oh, kysymys, haluatteko kiellon vai ette? Niin siis se on ristiriidassa tämä luottoriskin vaihtosopimus ja varoitukset. Schmidt haluaa varoituksia tietyin ehdoin ja toiset haluavat kieltoa. Tässä on ero ja siihen täytyy löytää jokin ratkaisu. Für alle Dinge, die hier äh, beschlossen werden, braucht man niin kaikki asiat, joita äh, tähän otetaan, niin niiden täytyy saada enemmistöpuolelle ja se on oikeastaan niin yksinkertaista. Well, Olle Schmidt was... Niin, Ulle Schmidt ymmärtääkseni oli viimeinen puhuja, kuka muu ei ainakaan sieltä heiluttele kättä. Herra Langen. Ah, right, we've run out of speakers. Niin, nyt ei ole enää muita puheenvuoroja, joten jos nyt haluatte vetää yhteen tämän keskustelun, niin olkaa hyvä. No, se on mukavaa. Minä kiitän sitten ja, ja toivon, että puheenjohtaja nyt päättää kokouksen. Right. Yes, thank, thank you very much. And, and Kiitoksia. Kuten todettu, niin parhaillaan neuvotellaan tästä lopullisesta äänestyspäivämäärästä. Ja kokous päättyy tähän. Ja 18.30 alkaa koordinaattoreiden kokous.